Chers collègues, la séance est ouverte. Hyvät kollegat, kokous on alkanut. Hyväksymme tämän kokouksen esityslistan. Hyväksymisen jo eilen. kertoisin teille koordinaattoreiden päätöksistä. Kuten tiedätte, varapuheenjohtaja Georgieva ilmaisi meille toiveensa perustaa toimielinten välinen työryhmä koskien julkisten varojen käyttöä. Georgieva esittelee meille tämän, esittelee tämän aloitteen syyskuun ECOFIN neuvostossa ja parlamentaarikot kokivat, että budjettivaliokunnalle olisi myös hyvä esitellä tämä aloite ja budjetti- ja talousarvion valvonta valiokunta saavat esitelmän 15. syyskuuta ja tämän jälkeen päätetään osallistuuko to, tähän toimielinten väliseen työryhmään. Haluaisin myös ilmoittaa, että meillä on uusi kohta esityslistalla koskien rakennuksia. Tämä koskee ulkosuhdehallinnon toivetta. Tämä saapui viime viikolla. Tämä on välitetty 9. päivä heinäkuuta kaikille valiokunnan jäsenille. Verkkosivustolta löytyy lisää tietoa tähän liittyen. Kuten tiedätte, kokoonnuimme 14. päivä kuluvaa kuukautta. Meille kaikille ranskalaisille tämä on merkittävä päivä. Kokoonnuimme neuvoston ja komission edustajien suhteen koskien maksatuksia. Tässä vaiheessa kuuluu kiittää komissiota hyvin seikkaperäisestä kertomuksesta liittyen maksuihin, maksujen suorittamiseen. Tämä päätti maksuja koskevan trilogin. Ja 2007-2013 monivuotisen rahoituskehyksen maksamattomat sitoumuksen, sitoumusten ei pitäisi vuoden 2016 vuoden loppuun mennessä ylittää 2 miljardia euroa. Ja täl, tässä kokouksessa käsittelimme myös piilo, piilossa olevaa maksusumaa. Ja me haluaisimme tietää, mistä on mahdollista löytää ratkaisu, jotta on mahdollista saada ennakkorahoitusta – No tässä päätöstä ei ole vielä saatu ja tämä olisi taas helpottanut sitä, että saadaan kirjattua pois kirjanpidosta nämä, tämä maksusuma. Ja tämä ei ole käytäntö, jota pitäisi ottaa, sillä tämä aiheuttaa ongelmia monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanossa. 14. heinäkuuta oli siis kolmikantaneuvottelu neuvostossa – jotta me voisimme käsitellä 2016 vuoden talousarviota ja korjaavia talousarvioita 2015 vuodelle. Strasbourgissa sovitun mandaatin mukaisesti neuvosto esitteli 9. heinäkuuta Koreperille – Nämä talousarviot sitoumuksiin kirjattiin 563 miljoonaa, 0,4 prosenttia. Ja maksatuksiin esitettiin 1,4 miljardin vähennykset, leikkauksia 1A, 4, 1A ja 4 kohtiin. Tämä 1A kohta oli varsinkin provokaatio liittyen, liittyen näihin leikkauksiin, jotka siirretään esiriin. Ja tässä puhuttiin täytäntöönpanosta ja siihen, että näille budjettilinjauksiin ei ole kyetty tätä, näitä varoja käyttämään. Ja parlamentti reagoi tähän ehdotukseen ja Jose Manuelin kertoo meille enemmän tähän asiaan liittyen. Pilottihankkeet ja valmistelevat hankkeet, jotka komissio esitteli ennen kokousta, niin näitä käsiteltiin myös tässä kokouksessamme. Mm, kaikki päämäärät hyväksyttiin. Ja Osvao kertoo meille, miten hän näkee tämän asian virastojen kohdalla. Me kävimme myös keskustelun ja ennenhän me tapasimme virastojen puheenjohtajien Troikan ja Geijer varmasti palaa tähän asiaan. The Pre liittyy. Seuraamme koskien budjetin talousarviota. Komissio ja neuvosto painottivat artiklaa 27 toimintojen välisessä sopimuksessa siten, että henkilöstö on vähennetty 5 prosenttia vuoteen 2017 mennessä. Me sovimme, että budjetti toimivallan omaavien tulisi toimia esimerkillisesti ja Depre muistutti, että viimeinen budjettilinjaus artiklassa 17 oli sitova paitsi neuvostolle ja parlamentille. Toisin sanoen nämä 5 prosenttia koskevat komission henkilöstöä. Neuvosto itse on vähentänyt henkilöstöään ja tässä on tiettyä liikkumavaraa, kuten myös parlamentilla. Ja Dupren mietintö on kaikilla tuoreena mielessä, jossa perusteltiin parlamentin nykyiset henkilöstöratkaisut. Tässä puheenjohtajan viestit, onko kenelläkään huomautettava näihin aiheisiin? huomautettava ei näy olevan. Pidemmittä puheitta annan puheenvuoron yleisesittelijälle koskien talousarvioita varhaita vuodeksi 2016. Jose Manuel Fernandez, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Portugalia. O Parlamento Europeu definiu claramente as... Euroopan parlamentti on nyt selkeästi määritellyt omat painopistealueensa. Se vahvisti suuntaviivansa. Niistä äänestettiin täysistunnossa. Ja nyt on täysistunnon mandaatti. Siinä oli vahva enemmistö ja valtuutus on hyvin selkeä. Siinä on myös budjettivaikutuksia mukana. Halusimme puolustaa työllisyyttä yrityksiä, erityisesti PK-yrityksiä, ja haluaisimme myös tukea yrittäjyyshenkeä. Näitä, tätähän kutsutaan kolmeksi s ksi englanninkielistä, ja nämä kaikki liittyvät työllisyyteen, niillä on seurauksia työllisyyteen ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että sukupolvi, joka eniten työttömyysongelmista kärsii, on juuri nuori sukupolvi. Nuorisotyöttömyys on kaksinkertainen muuhun verrattuna. Meidän on ennakoitava näitä määriä. 6 miljardia 2014-2020 kaudelle on, on huomioitava vuonna 2016 ei ole enää varoja uusia aloitteita varten, kun nämä varat käytetään jo kahden ensimmäisen vuoden aikana. Me haluaisimme, että vuonna 2016 tämä nuorisotyöttömyysaloite voisi jatkua ja että siinä olisi riittävästi määrärahoja ohjelman toteuttamiseksi. Olisi oikein ikävä merkki, jos keskeyttäisimme ohjelman täytäntöönpanon. Työllisyydestä vielä. Kaikki nämä ohjelmat, jotka liittyvät näihin kolmeen S-sään. Meillähän tai kolmeen eihen on COSME-ohjelma, 2020 ohjelmia, jotka kuuluvat yksi a otsakkeeseen, niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Meidän ei pidä myöskään unohtaa sisäistä solidaarisuutta. Se merkitsee sitä, että kohesiopolitiikkaa ei pidä sivuuttaa, sillä on merkittävä rooli tässä Euroopan sosiaalirahaston kautta esimerkiksi tuetaan kaikkein köyhimpiä. Käsittääkseni meidän olisi puolustettava näitä sosiaalisia näkökohtia asianmukaisesti Euroopan unionissa. Ulkoisen solidaarisuuden tavoitteesta se on meille myös selkeä tavoite ja sillä on vaikutuksia niihin budjettikohtiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon, pakolaisiin ja humanitaariseen apuun. Jos tämän kaiken saavutamme, niin sisäisen solidarisuuden tavoitteet ovat selvät. Meillä on merkittävä mandaatti näiden tavoitteiden puolustamiseksi. Olen tyytyväinen tilanteesta, koska olemme havainneet, että puheenjohtajavaltio asennoituu asiaan hyvin Tämä on erittäin myönteinen seikka ja haluaisinkin onnitella puheenjohtajan valtiota myönteisestä asenteesta. Mitä sitten tulee näihin hankkeisiin ja edistykseen, joita on tehty trilogin puitteissa. Tässä on nähtävissä muutos verrattuna aikaisempaan budjettiprosessiin. Parlamenttina olemme yhtenäisenä linjalla ja haluamme puolustaa prioriteettejamme. Edessämme ovat neuvoston prioriteetit ja havaitsemme, että nämä selkeät leikkaukset neuvoston taholta on aivan mahdoton hyväksyä. Esimerkiksi eh, koskien näitä sitoumuksia. Vähennystä on tullut merkittävässä määrin maksujenkin puolella 1,4 miljardia, vaikka marginaalit olivat oikein reiluja. Erityisesti otsakkeessa 4 450 miljoonaa euroa on otettu maksusta ja yksi A-otsakkeesta 435 miljoonaa on tullut vähennystä tietyt leikkaukset ovat todellisia provokaatioita. Mehän tiedämme hyvin, mikä on parlamentin kanta esimerkiksi ESIR-rahaston osalta, tämän Junckerin suunnitelman osalta, olemme aina todenneet, että horisontti 2020 ja verkkojen Euroopan väliin ne ovat ohjelmia, jotka olisi huomioitava paremmin budjettimenettelyssä. Meidän, me teemme kaikkemme, jotta saadaan takaisin nämä leikatut summat, jotka on otettu tuonne Junckerin takuuvarahastoon. Mehän tiedämme, että 2020 ohjelmassa on tällainen piilossa oleva maksamattomien laskujen suma, lykkäyksiä ja viivästyksiä on noin miljardin verran – Toisin sanoen, jos meillä ei nyt olekaan mitään ongelmia Horisontti 2020, jos meillä ei olisi ongelmia maksajan kanssa Horisontti 2020 kanssa, niin sieltä olisi voinut täytäntöpanna miljardia euroa enemmän kuin tähän mennessä on tapahtunut. Tämä merkitsee sitä, että Horisontti 2020 ohjelmalla on suuri vastaanotto ja toi täytäntöpanokyky. Kuitenkin neuvoston koneistossa on erilaisia vastaanottokyky ja täytäntöpano tasoja ja näitä siellä hyödynnetään. Jos nyt seurataan neuvoston logiikkaa, meillä on horisontti 2020, jossa on erittäin hyvä taso molemmissa näissä. Me, näihin ei tietenkään pitäisi silloin odottaa leikkauksia. Trilogissa on neuvostossa näitä suuria linjoja, algoritmeja, joita ei oikein tunneta. Ja sitten päädytään leikkauksiin, niin jotka ovat välillä aivan absurdeja. Kousme Erasmus Plus, ma- maahanmuutto, otsake kolme, siellä nyt ollaan pystytty suojautumaan ja otsake neljänkin osalta neuvostossa asiat eivät oikein kunnolla suju meidän ei pitäisi nähdä leikkauksia ohjelmissa, joissa täytäntöpano onnistuu hyvin ja joissa vastaanottokyky on hyvä. Kuitenkin neuvoston koneisto on aivan unohtunut 63 miljardia euroa horisontti 2020 sitoumuksen leikkauksia ja hyvin merkittäviä summia maksujen osalta. Kuinka voidaan tällaisia ohjelmia leikata, joilla on näin hyvät tasot. On, jos olisi vain näin tehty, oltaisiin voitu panna maksu miljardi euroa lisää. On erittäin tärkeää sitoumusten osalta toimia myös. Meillä on tässä ohjelma, joka on vastannut kaikkia neuvoston lausumia Sama pätee verkkojen Eurooppa-välineeseen. Sieltä on leikattu 21,4 miljoonaa euroa maksuista. Minä uskon, että näiden neuvoston leikkausehdotusten myötä asenne on aika röyhkeä. Tässähän on, toimitaan ristiriitaisesti neuvoston sitoumusten kanssa. Neuvostohan oli sanonut, että se leikkaa niitä ohjelmia, joissa on vastaanotto- ja täytäntöönpanoaste on hyvä, joten ei tällaista asennetta mielestäni voida hyväksyä. Sama pätee naapuruuspolitiikkaan. Sieltä on leikattu 103 miljoonaa euroa. Sitten köyhyyden vähentäminen, se on budjettikohta, sekin on kärsinyt. Ja se on taas ulkoisen solidarisuuden vastainen toimi, 50 miljoonaa euroa leikattua Välimeren mailta. Emme voi jäädä katsomaan sivusta, mitä tapahtuu Euroopassa ja Välimerellä. Yhteistyö- ja kehitysväline 143 miljoonaa maksuista vähennetty, erityisesti budjettikohdasta, joka käsittelee maahanmuuttoa. Tämä on mielestäni leikkaus, jota ei voida hyväksyä. 143 miljoonaa siis turvapaikkoista 5 miljoonaa. Edustaja Fernandes toteaa, että hän halusi vielä korjata näitä lukuja. Tämä on täysin neuvoston omien päätösten vastainen toimi, puhumattakaan omista kannoistamme. Leikkauksia on tehty myös yksi B-otsakkeen maksuissa erityisesti koskien niitä budjettikohtia, joiden kautta voitaisiin saada päätettyä vuonna 2000 tämä edellinen rahoituskehys. Tämä aiheuttaa vaikeuksia maksuongelmiin. Meillähän on toimielinten välinen sopimus komission neuvoston kanssa niin, että vuonna 2017 meillä ei olisi yli 2 miljardia maksamattomia määriä. Mitä tulee näihin 2007-2013 kauden ohjelmiin, joissa on viivästyksiä maksuissa. Minun mielestäni tilanne on sietämätön neuvosta osalta. Me lähdemme täällä nyt yhdestä periaatteesta, nimittäin siitä, että tulemme pitämään kiinni tehdyistä sitoumuksista. Se merkitsee sitä, että pidetään kiinni maksusuunnitelmasta, ja tämän lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen osalta on sanottava, että kehyksethän hyväksyttiin niin, että taso oli jo alhaisempi kuin aikaisemmin, mutta ehtona oli, että joustavuutta piti voida käyttää, eli joustavuusvälineitä pitäisi voida käyttää. Haluaisin muistuttaa, että tässä talousarviossa meillä on hyvin vähän liikkumavaraa kunkin otsakkeen alla. Ykköses, ja kolmasosa, mutta missään muualla ei ole liikkumavaraa. Neuvosto ehdottaa, että käytettäisiin joustavuusvälinettä vähemmässä määrin, mutta joustavuusvälinettähän on käytettävä yksi ja kolme otsakkeessa, mutta muissakin otsakkeissa. Yksi A-otsakkeessa esimerkiksi, jossa meillä on jotakin aloitteita, joita haluamme jatkaa. Sitten täällä on myös yksi B, jossa haluamme jatkaa tämän nuorisotyöllisyysaloitteen kanssa, kuten mainitsin. Joten haluaisin tehdä selväksi jo heti, että joustavuusvälinettä ei tule käyttämään ainoastaan otsakkeessa kolme, vaan myös muissa otsakkeissa. Ei pidä unohtaa sitä, että joustavuus mekanismia on käytetty jo e- ESIR-rahastossakin tässä Junckerin suunnitelmassa. Vuodesta 2017 eteenpäin meillä on globaali liikkumavara. Mitä se merkitsee, mistä se muodostuu? Se muodostuu siitä, että nämä lupamarginaalit, joita ei ole aikaisempina vuosina käytetty, otetaan ja kerätään tuohon kokonaisvaltaiseen marginaaliin, jota taas puolestaan voidaan käyttää erityisiä konkreettisia poliittisia tavoitteita varten, kuten kasvua ja työllisyyttä varten tai nuorisotyöllisyyttä varten. Joustavuus äh, on asia, jota neuvosto ei voi unohtaa ja haluamme, että sitä käytetään. Euroopan unionin talousarvioa on, talousarviohan on hyvin pieni, tämä on muistettava. Se on noin yksi prosentti koko Ja Sitten se vähenee vielä ja neuvosto sitten vielä leikkaa ja mennään jopa monenvuotisen rahoituskehyksen alapuolelle ja neuvosto haluaa vielä sitäkin leikata. Olemme todella vähentämässä vielä lisää sitä, mitä oli komission alkuperäisessä tulkinnassa – meidän ei pidä ohittaa sitäkään, että mehän kaikki tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot yksimielisesti hyväksyvät monivuotisen rahoituskehyksen, että ei voida ymmärtää, miten nyt on sitten jäsenvaltiot, jotka äänestävät Euroopan unionin talousarviota vastaan, vaikka se on alun perin hyväksyttyjen reen alla. Jotkut vain, vain äänestävät aina vastaan ja tämä on täysin epäjohdonmukaista sen kanssa, mitä he itse hyväksyivät monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Me jatkamme omaa työtämme ja yritämme saada palautettua neuvoston leikkaamat määrät ja pyrimme myös saavuttamaan se, mikä on meidän sitoumuksemme varten tarpeellista. Prioriteettimme on selkeät, meillä on yhtenäiset linjat täällä parlamentissa. Sitoumuksilla on ja prioriteeteilla on talousarvion vaikutuksia. Niin sitten näistä otsakkeista ja niihin tehdyistä leikkauksista. Monet näistä leikkauksista ovat epäjohdonmukaisia meidän kantojemme ja neuvoston kantojen kanssa. Nyt tulemme tekemään työtä niin, että neuvosto ei toimi omien sanojensa vastaisesti ja pyrimme samaan hieman johdonmukaisuutta neuvoston kantoihin. Si, monsieur rapporteur général. Kiitos yleisesittelijälle. Meidän on valmistauduttava vaikeaan kohtaamiseen, mutta kuten toitte esille, kohtasimme neuvoston puheenjohtajan, joka oli avoin huolenaiheillemme Kenties tämä johtuu Luxemburgin kokemuksesta. He ovat olleet puheenjohtajana 14 kertaa. Kaira on pyytänyt puheenvuoron. Danke, President. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kollega Fernandes on oikeassa. Olemme samaa mieltä monistakin asioista, joten minun ei tarvitse toistaa hänen arviotansa, mutta muutama lisäys kuitenkin. Jos neuvostolla on joku järjestelmä toimissaan, en siis puolusta sitä, ainoastaan puhun siitä, niin se liittyy siihen, että se käsittelee niitä kysymyksiä, joihin komissio on tehnyt lisäyksen tänä vuonna tai tulevina vuosina ja tähän neuvosto on ottanut kantaa. Sitten Toinen kohta, jossa neuvosto on toiminut, on se, että se on kritisoinut hankkeiden käyttöastetta. Mitä käyttöasteisiin tulemme, voimme toki olla eri mieltä. Meillä on erilaisia kokemuksia näistä kysymyksistä, mutta mehän olemme tai meidän täytyisi komission kanssakin vielä käsitellä näitä kysymyksiä. Olen keskustellut neuvoston edustajien kanssa näistä kysymyksistä ja minähän olen käsitellyt aluepolitiikkaa useaan otteeseen ja esitin kysymyksen, että miten he selittävät nämä leikkaukset, mitä aluepolitiikkaan tulee. Ja vastaus oli, kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin tässä kyllä ollaan hyvin paljon jäljessä aikataulusta joissakin maissa jopa selvästi. Ja komissiossa tämä johti siihen päätelmään, että käyttöaste äh, on tässä yhteydessä paljon pienempi kuin mitä toivoisimme ja mitä neuvosto toivoo vaikka ehkä poliittisista tavoitteista olisimmekin samaa mieltä, ehkä meidän täytyisi kiinnittää huomiota tähän kohtaan. Jos nyt otetaan huomioon nämä prioriteetit, jotka herra Fernandeskin mainitsi, niin olisi järkevää katsoa, että onko tässä keskitytty liikaa varoja, joita ei lainkaan tarvita. Eli me voisimme käyttää näitä määrärahoja ehkä sitten jossain toisessa kohdin. Ja mielestäni tämä on juuri siksi tärkeää, koska tässä talousarviossa ei vielä olla otettu esille sitä haastetta, miten tähän investointirahastoon saadaan riittävät määrä rahat. Suuret ongelmathan nyt tässä on poistettu, mutta jos me katsomme tätä määrärahapuolta, niin vuoteen 2020 tarvitaan kolme miljardia, mitä marginaaleihin tulee, eli meidän täytyy löytää siis viisi miljardia juoksevista talousarvioista. Ja Euroopan parlamentti on vastustanut sitä, että tämä tapahtuisi esimerkiksi Horisontti 2020 kautta tai verkkojen Eurooppa-hankkeen kautta. Meillä on tässä nyt aika vähän pelivaraa, jotta me saisimme nämä määrärahat Eli me saa nyt rukattua tätä monivuotista rahoituskehitystä. Mutta en nyt ehkä kuitenkaan pohjaisi tätä suunnittelua tälle. Meidän täytyy varmasti vielä neuvotella neuvoston kanssa, eh, miten tämä 5 miljardia on suunniteltu ja meidän täytyy argumentoida niin, että, että parlamentin toiveet täytyisi ottaa huomioon. No, miten me nyt sitten saamme tämän aikaiseksi ilman, että me puutumme verkkojen Eurooppaan ja horisontti 2020? No, sitä minä en tiedä. Ehkä kollegoilla on tässä vielä kantoja. Minulla on mielipide. Ja mielestäni meidän pitäisi etsiä tässä uusia rahoitusinstrumentteja. Ja me voimme tässä voisimme yhdistää näitä instrumentteja. Tämä ehkä voisi olla yksi keino Ja mitä maaseudun kehittämiseen tulee eh, ja rahoitusinstrumenttien käyttämiseen siellä tulee, niin me olemme nähneet, että kun aikaisemmin ajateltiin, että nämä ovat tällaisia ikään kuin ihmekeinoja, niin ne eivät oikeastaan toimikaan ihan niin hyvin kuin mitä on odotettu. ja toimivatko ne sitten seuraavina vuosina paremmin, niin se jää nähtäväksi. Eli meidän täytyy todellakin pohtia, että tarvitsemmeko näitä välineitä juuri näissä kohdin vai voisimmeko rahoittaa esimerkiksi esirahastoa tätä kautta. Ehkä voisimme keskustella tästä asiasta. Toivoisin, että komissio ottaisi kantaa tähän. Se on tärkeää meidän päätöksellemme syyskuussa. Meidän täytyisi nyt kuulla, mitä komissio ajattelee näistä täytäntöönpanoasteista, joihin neuvosto on puuttunut ennen kaikkea kohesiopolitiikan yhteydessä. Sitten aivan lyhyesti virastoihin liittyen. Jos tämä on vähemmän kuin prosentti kokonais talousarviosta, niin ei siitä nyt varmasti tarvitse taistella kovin paljon. Leikkaukset, joita neuvosto on ehdottanut, ovat öö, keskinkertaisia. Ne eivät kuitenkaan ole järkeviä eikä loogisia. Jos puhutaan summista, jotka ovat pienempiä kuin 5000 euroa per virasto, niin No en nyt ole saanut vastausta neuvostolta esittäminen kysymyksiin. En oikein ole ymmärtänyt, mitä vaikutuksia näillä summilla on. Joku varmasti tässä nyt on jotain ajatellut, mutta en tiedä, onko tämä nyt äh, järkevää politiikkaa. Eli minä otin myös äh, esille muut ongelmat, jotka liittyvät virastoihin. Äh, Troikkahan oli täällä eilen paikalla, mitä virastoihin tulee. Jos komissio antaa toisella kädellä, meillähän oli jo viides korjaava lisätalousarvio, jolla tuettiin sitten Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa ja siinä oli myös määrärahoja Europolille. Ja sitten ne leikataan taas talousarviossa vuonna 2016. No en nyt oikein tiedä, sitä henkilöstösuunnittelua tämä on minkälaista talousarviopolitiikkaa teillä ainakaan kovin järkevää ole. Jos me sanomme, että me tarvitsemme näitä virastoja, jotta me voimme hoitaa poliittiset prioriteettimme, niin tämä täytyy siis sitten myös ottaa huomioon. Kiitos. Merci. La parole est monsieur. Kiitos, Albrecht. Oui, merci, président. Je vais utiliser... Kiitoksia, puheenjohtaja. Käytän puolen kieltä. E, Zatem się również do José ja chciałem się skoncentrować. Minäkin haluaisin keskittyä yhteen osaan leikkauksia, nimittäin aluepolitiikka ja kohesiopolitiikkaan liittyviin leikkauksiin. Tästä pari asiaa. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää budjettivaliokunnan huomioon siihen, että aluekehitys valiokunta on analysoinut operatiivisten ohjelmien valmistelun. Ne ovat jo pitkällä vuoden 2014 ja varat on saatu vuotta 2015, koska tietyt henkilöstösuunnitelmat eivät ole vielä valmiina. Nyt olemme saaneet vahvistuksen koskien puolta operatiivista ohjelmia. Olemme nyt toisessa vuodessa rahoitusnäkymiä menossa. Yli 300 operatiivista ohjelmaa on vielä vahvistamatta. Joten mistä tämä johtuu? Onko se jäsenvaltioiden vika, että näitä ohjelmia ei ole vahvistettu vai liittyykö tämä määräaikojen muutoksiin komissiossa? Tämä ongelma koskee suoraan talousarviota. Tämä on huomattava. Emme voi enää siirtää varoja vuodelta toiselle, koska näin olisi pitänyt tehdä. Tämän lisäksi, jos meillä on varoja, jotka on suunnattu aluepolitiikkaan, niin näin ymmärrän että esittelen tiedot. Tässä on jotenkin kaksi budjettia kohesiopolitiikassa. Yksi uusia ohjelmia koskien ja toinen vanhoja ohjelmia koskien. Jos uudet ohjelmat eivät ole vielä valmiina, niin rahoja voidaan käyttää sumaan selvittämiseen. Milloin on sellainen vaikutelma, että tässä näillä varoilla pyritään vähentämään sumaa mutta uusien varojen osalta ei oikein tiedä, mitä tehdään. Minun mielestäni loogista, olisi loogista, jos uusia osana ei vielä ole, varat on suunnattava siihen, että vähennetään näitä viivästyneitä maksuja. Muuten vain työnnetään ongelma eteenpäin tulevaisuudessa. Meillä on vielä lykkäyksiä, tässä vaan siirrellään rahoja. Tämä on siis ongelma. Sitten kysymys Fernandesille. Millaisia seurauksia vuonna 2016 talousarvion tällä on, koska jos ajatellaan eilisiä komission antavia, antamia tietoja, komissio ilmoitti eilen uusista muutoksista kohesiopolitiikan osalta Kreikkaa. 2016 olisi 5 prosenttia lisää. No meillä ei ole vielä tästä yksityiskohtaisia laskelmia. Ja sitten maksujen lisääminen tietojen ohjelmien osalta 5 prosenttia. Minun mielestäni tämä on lisää, että aluepolitiikkaa se pitäisi näkyä että vuoden 2016 talousarviossa. Tästä seuraava kysymys. Millä tavalla tämä ehdotus vaikuttaa siihen, että samaan aikaisesti halutaan vähentää kohesiopolitiikan kustannuksia? Merci. C'est sûr que les retards dans l'engagement des programmes... Kiitos. On totta, että se, että ollaan jäljessä ohjelmien suhteen, niin se ei helpota sitä, että saadaan tämä maksusumma hoidettua ja todennäköisesti tässä nyt ollaan kuitenkin menossa sitä kohti, että tämä summa tulee jäämään voimaan ja myö, tullaan jäämään näiden maksujen kanssa, koska tilanne on mikä on Kreikassa. Tilanu. Kiitos. Mm, kiinnitin huomiota Fernandesin esittämään kannattimiin suuntauksiin liittyen ennen kaikkea nuorisotyöllisyyteen. On tärkeää, että että asia ei unohdeta. Solidarisuus, ulkoinen solidarisuus on myös tärkeä. Itse haluaisin korostaa maatalousasiaa. Eilen esittelin maatalousvaliokunnassa mietintöluonnostani ja pyydettiin kriisireservimekanismia. valmistautumaan maitokriisi on tulossa ja lisäksi on myös terveyteen liittyviä kriisejä, ilmastoon liittyviä kriisejä tulossa, Ukrainan kriisi on käsillä, joten maatalousmaailmassa on vahvoja myllerryksiä tulossa ja toisen linjauksen rahoitus on tärkeää. Ja mielestäni ei ole normaalia, että ei voida käyttää Ja maatalousvaliokunta todellakin pyysi, että luotaisiin talousarvio, joka on paremmin sovellettu maatalouden tarpeisiin kuin mikä tilanne on nyt. Hvala za besedo. E, tudi jaz bi se na kratko rada pridružila tej razpravi. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää. Hän nosti esille kaikki ongelmat. Ja pohdin myös sitä, miksi neuvosto on tehnyt leikkauksia tärkeissä kysymyksissä Erasmus Plus, Kosme, maahanmuutto ja muut tärkeät kysymykset. Meidän täytyisi kysyä neuvostolta, mistä tämä johtuu. Tässä on kysymys siitä, että onko näitä hankkeita arvioitu oikealla tavalla realistisesti. Jos neuvosto leikkaa näitä määrärahoja, niin mihin nämä määrärahat on siirretty? Sitten innovatiivisten yritysten ongelma. Tämä ongelma vain pahenee talousarviossa ja meidän täytyy miettiä sitä, että olemmeko kiinnittäneet riittävästi huomiota näihin yrityksiin. Käytännössä me näemme hyvin usein, että syntyy uusia startup-yrityksiä, joilla on potentiaalia, hyvää teknologiaa, mutta nämä yritykset eivät kuitenkaan saa uutta rahoitusta. Pankit eivät rahoita niitä tarpeeksi ja siksi näiden yritysten täytyy lopettaa toimintansa. Euroopan tulevaisuuden kannalta nämä yritykset kuitenkin ovat erittäin tärkeitä. Ehkä me emme ole käyneet riittävästi vuoropuhelua neuvoston kanssa ja siksi meidän täytyisi tulevaisuudessa pohtia näitä kysymyksiä. Kiitos. Merci, Madame Céline. Nous avons eu... Kiitos. Tähän aiheeseen liittyen meillä oli eilen varsin mielenkiintoinen keskustelun kuuleminen liittyen pk-yritysten nousyritysten rahoittamiseen. Toma. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä antaa täyden tuen esittelijälle. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Tämä on vähän niin kuin business as usual. Eihän tämä ole ensimmäinen kerta, kun tällaisia budjettileikkauksia tehdään vaikka meillä on jo monivuotiset rahoituskehykset, jotka ovat jo pienemmät kuin aiemmin. Tässä tekisikin mieleeni sanoa, että tässä ollaan nyt lähentämässä tiettyä rajaa, rajaa, jota ei voida ylittää. Voisin käsitellä tässä useita ongelmia, kohesiopolitiikan ongelmat esimerkiksi ja viivästykset, joita on operatiivisten ohjelmien vahvistamisessa. Tämä huolestuttaa minua suuresti. Tähän ei liity ainoastaan jäsenvaltioiden vastuu. Se on kyllä myös olemassa toki, mutta uskon ja uskon, että meillä tässä on parhaimmillaan tapa, jolla voidaan vähentää laskujen määrää ja pahimmillaan tapa leikata budjetteja ikään kuin ikään kuin hämätä tällainen operaatio. Kun lykätään ja lykätään, niin loppujen lopuksi äh, kulutushan pienenee. Tähän, ja tässä nämä maksamattomat laskutkin omalta osaltaan pienentävät äh, todellisuudessa sitä budjettia, mistä on jo äänestetty, mikä on hyväksytty. Jean-Paul puhui täällä maatalousvaliokunnassa eilen, minä olin kalastusvaliokunnassa, siellä oli sama toteamus ja sama raivo koskien näitä budjettileikkauksia, joka on jo nyt valmiiksi pieni. Ja näin siellä sanottiin lyhyesti sanottuna. Ensinnäkin meidän on tehtävä tästä johtopäätökset. Neuvosto ei kanna vastuuta omasta politiikastaan, budjetin puolella. No tästähän voidaan antaa esimerkkejä. Esir esimerkiksi, tämä on kamp- politiikka, josta olemme yhtä mieltä. Meillä on Esir, meillä on kohesiopolitiikka. Ja Kreikalle tehnyt lisäykset, joista olen aivan yhtä mieltä. Turvallisuusvirastoon liittyvät asiat, kaikki nämä ovat poliittisia valintoja, joista olemme yhtä mieltä mutta budjettipuolella niitä ei kuitenkaan sitten hoideta. Tämä suma vain lisääntyy. Minun tietääkseni vuoropuhelun lisäksi täällä budjettivaliokunnassa ehkä enemmän kuin muualla ja vahvemmin kuin muiden. Meidän pitäisi julkisesti tuoda esille näitä asioita ja tuomita tällainen kaksinkertainen kielenkäyttö, tällainen tekopyhä kielenkäyttö, että poliittisesti kyllä puhutaan kaiken näköistä ja luvataan kaiken näköistä, mutta sitten jäsenvaltiot eivät kuitenkaan budjettipuolella tule vastaan. Tämä on minun mielipiteeni. Minun mielestäni tässä on nyt saavutettu tietty raja. Jotkut voivat tietenkin sanoa, että, että raja ylitettiin jo jokin aika sitten. Näinkin voidaan sanoa, mutta tässä on nyt todella sellaisia ongelmia ja vaikeuksia, joita emme voi pelkällä vuoropuhelulla ratkaista neuvoston kanssa, vaan vaan kyllä tähän tarvitaan jonkinlainen, jonkinlainen tu- tuomio, vähän vahva sana ehkä, mutta on tuomittavaa tämä vastuuton toiminta. Et yhtäältä puhutaan yhdenlaista ja sitten kuitenkin vastuuta ei jäsenvaltioiden puolella kannat, kanneta. Kiitos, Merita. Yeah. Uh, I want to thank Mr. for the... Kiitäisin Fernandesia näistä tästä hyvästä kuvauksesta. Minä en toista nyt kaikki, mitä täällä on sanottu. Kaikki olemme varmastikin samaa mieltä. Meillä on velvollisuus siitä, kuinka me sosiaalisesti progressiivisempia. Täällä mainittiin Euroopan sosiaalirahasto. Irlannissa on suuria ongelmia äh, kalatalouden ja maatalouden kanssa. Ne ovat meille merkittäviä osia meidän talouttamme. Olisi tärkeää, että näitä voidaan suojella näitä osa-alueita ja lisäksi nuorisotyöttömyys. Tämä koskee koko Eurooppaa nuoret ovat kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa ja jotka kärsivät eniten nykyisestä tilanteesta, joten minä tuen kaikkea, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin parantaa tilannetta. Lisäksi on katsottava, kuinka voidaan vahvistaa ennakkorahoitus toimivalta komissiolle varsinkin sellaiset, jotka pystyvät rahoitusta käyttämään. Olisi katsottava miksi, katsottava, miksi tässä toimitaan niin hitaasti. Lisäksi on katsottava, kuinka varat jaetaan jäsenvaltioille, sellaiset, joilla ei ole varaa, niin onko mahdollisuus, että katsotaan näitä omarahoitussuhteita. Mutta uskon, että Fernandes varmastikin nauttii parlamentin tukea ja tämä asia varmaankin saadaan käsiteltyä. Kiitos. Merci, je vais demander à monsieur Fernandez s'il veut bien. Kiitos, kysyn. Haluaisiko Fernandes vetää keskustelun yhteen? Ah, monsieur Maragall, pardon. Monsieur Maragall d'abord. Maragall ensin, anteeksi. Ah, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ihan vain yksi yleisluontoinen kommentti. Kun nyt olen kuunnellut hyvin selkeän herra Fernandesin alkuesityksen koskien että mitä odotuksia meillä voi olla tähän budjettiin ja mitä, miltä tilanne näyttää komission ja neuvoston kanssa, niin olen nyt tässä päätynyt yhteen johtopäätökseen. Tässä talossa on laaja koalitio, joka aivan oikeutetusti voidaan perustella. Siellä on mukana ryhmiä, jotka ovat euroskeptikkoja, ne ovat täällä läsnä ja niillä on oikeutetut kannat. Tiedämme kyllä, kuka tämä euroskeptikko on. Se, joka ei Euroopan usko, se on neuvosto. Euroskeptisyys tulee neuvostosta. Neuvosto ei mahdollista ja salli sitä että tämä merkittävin, minkä tahansa julkisen hallinnon merkittävin väline eli budjetti, että se mitenkään heijastaisi luottamusta siihen, mitä taho itse edustaa. Tässä ollaan rajoittamassa, tässä ollaan estämässä Euroopan olemassaolo. On varmaankin paras lähteä tästä, tästä näytöstä ja siitä eteenpäin sitten, no, pyrimme taistelemme tässä ja pyrimme etenemään 0,1 milliä kerrallaan, vaikka muutoksen näkymiä tässä ei oikein ole. Meidän pitäisi nyt todella tosissaan puhua monen vuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta. Tähän taisteluun meidän pitäisi valmistautua. Se on varmasti se kiinnostavin ja tärkein. Ja vielä enemmän meidän pitäisi valmistua, valmistautua tähän omia resursseja koskevan keskusteluun. Nämä kuuluiset omat varat tänä vuonna on jälleen kerran nähty kuinka nämä omat varat eh, ovat jäsenvaltioiden omia varoja, eivätkä suinkaan Euroopan unionin omia varoja. C'est vrai que le grand rendez-vous que nous avons On totta, että tämä suuri koko asia, meillä valmistettavana on tämä puolivälin arviointi, ja tästä puhumme välittömästi, kun työt jatkuvat syyskuussa. Nyt Fernandes saa puheenvuoron, jotta hän voi vetää yhteen tämän keskustelun. Hän saa laajan, vahvan tuen Mm, tuleviin neuvotteluihin. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun syyskuussa tänne palamme, niin lupaan teille, että teillä on käytettävissä työasiakirja koskien neuvoston kantaa. Ja että tämä asiakirja on mahdollisimman perusteellinen ja sihteeristön avulla täällä budjettivalikunnassa olemme sitä jo laatimassa. Kuten sanoin, niin syyskuussa sitten saatte tämän yksityiskohtaisemman asiakirjan käyttöön. Jos me emme täällä nyt käynnistä ohjelmia, emmekä käynnistä tarjouspyyntöjä, emmekä hyväksy operatiivisia ohjelmia, niin mitään keskustelua ei ole. Ja jos keskustelua ei ole, niin mitään ei voida sanoa. Jos kyseessä on otsake, jonka vastaanottokyky on nolla, niin leikataan se. Meidän on hyvin varovasti suhtauduttava näihin asioihin. Horisontti 2020 ohjelmaa ei täytäntöpana niin kuin me haluaisimme. Jos viivästytämme tarjouspyyntöjä ja julkisia kilpailuja ja niin edelleen, niin ei pidä yllättyä siitä, että sen jälkeen ei sitten täytäntöönpanosta tulekaan mitään. Näistä operatiivista ohjelmista ja kohesiopolitiikasta alueellisen yhteistyön osalta meillä on yhteensä 76 ohjelmaa, vain 37 niistä on hyväksytty. Jos emme hyväksy yhtäkään, niin ei meillä olisi mitään keskustelua alueellisesta yhteistyöstä. Näistä 160 ohjelmasta on hyvä, tai kaiken kaikkiaan on hyväksytty vain 376 ohjelmaa. Nyt puhutaan vain vuodesta 2016 kuitenkin ohjelma menee 2014 vuoteen 2020 asti. Puhummeko tässä nyt kohesiopolitiikasta 2016-2022, koska 2014-2020 ei ainakaan ole se aika, mistä puhumme. No niin, sitten näistä leikkauksista otsake 1b, maksut 220 miljoonaa euroa. 43,5 prosenttia alueelliseen yhteistyöhön. Jotakin leikkauksia on näissä budjettikohdissa, jotka koskevat vuotta 2007-2013. Sitten maaseudun kehitys 45,5 ja leikkauksia kalastusrahastossa Life 2 miljoonia euroja, mutta leikkauksia ei ole kouluhedelmissä ja koulumaidossa, eikä myöskään suorissa maksuissa. Sanon tämän nyt, koska minulle esitettiin kysymyksiä tästä asiasta maksusuunnitelmasta sitten. Neuvoston ja komission kanssa tehtyä sopimusta on noudatettava. Tätä on korostaa. Mitään leikkauksia ei voida tehdä niihin maksumäärärahoihin, jotka vaarantavat sopimuksen, johon päädyimme. Ja jossa totesimme, että ei ole yli kahden miljardin maksamattomia. Sitten nämä Kreikan tilanne, miten se vaikuttaa budjettiin, emme tiedä sitä vielä, koska ainoa asia, jota Kreikasta tiedämme, ovat nämä lehdistötiedotteet, joita saamme komissiosta – Meillä ei ole komissiolta tietoa, mitä seurauksia tällä on. Vuonna 2016 ennakkorahoituksen pitäisi olla miljardi euroa, mutta emme tiedä kuinka tässä tullaan toimimaan. Sitten yhteisrahoitusmäärät. Minä lähden siitä, että mikäli ei uudisteta asetusta, niin korkeintaan olisi 95 prosenttia yhteisrahoitusta. Tulemme kiinnittämään paljon huomiota komission kantaan tässä asiassa. Tässä voidaan toimia eri tavoin tietenkin, mutta lähden siitä, että komissio tulee tekemään ehdotuksen niin, että toteutetaan se, mikä on sopimuksessa koskien näitä 35 miljardia. Se ei ole tuoretta rahaa, vaan, vaan nämä ovat äh, ennakkomaksuja koskien määrärahoja, jotka olivat jo mukana monenvuotisessa rahoituskehyksessä 2014-2020. Suuret kiitokset kollegoille näistä huomioista ja kiitoksia tuestanne ja näistä poliittista näkemyksistä. Ne ovat erilaisia, mutta tavoitteemme yhdistää meitä. On siis pidettävä kiinni mandaatista, jonka saimme täysistunnossa. Kaikki eivät äänestäneet valtuutuksen puolesta, mutta enemmistö oli murskaava ja nyt parlamentin työn pohjana on tuo valtuutus. Ja näin annamme hyvää esimerkkiä demokratiasta ja siitä, kuinka kunnioitetaan annettua sanaa. Joten pidetään kiinni monivuotisesta rahoituskehyksestä ja ollaan johdonmukaisia lausuntojen kanssa. Tätä pyydän kaikilta kollegoilta. Toivon, että nyt loman aikana jäsenet, jotka aina kritisoivat ähm, budjettia, vaikka ne ovatkin sen oikeuttaneet ja hyväksyneet aikaisemmin, koska monivuotinen äh, rahoituskehyshän edellyttää moni, yksimielisyyttä. Muistakaa tämä, niin toivon, että nämä maat äh, eivät olisi euroskeptikkoja, vaan puolustaisivat äh, annettua sanaa. Kiitos yleisesittelijälle. Toivotamme, että saat levättyä kunnolla, jotta voit tiukasti loman jälkeen vaatia rahoitusta, jota tarvitsemme. Näin. Toimivat toimivat joskus. Mm, toimielimet antavat argumentteja euroskeptikoille. Nyt siirrymme muihin, äh, muihin linjauksiin. Depre saa esittelyvuoron. Kiitos. Pahoittelut siitä, että en ollut täällä ensimmäisen kokouksen ensimmäisen kokouksen osiossa minä olin live-valiokunnan äänestyksessä puheenjohtaja. Nyt käsittelen näitä muita pääkohtia, toimielimiä, parlamenttia ja muita, jotka kuuluvat muut toimielimet kohtaan, mitä parlamenttiin tulee. Olen kuin Jose. Minulla on täysistunnon äänestämä raamattu edessäni. Ja tästä asiakirjasta lähtien minä voin ehdottaa kollegoille voin ehdottaa lukuja liittyen muihin näihin budjettikohtiin. Minä haluaisin kollegoja varoittaa, että eräs avanasia neuvotteluissa koskien budjettia neuvoston kanssa koskee henkilöstömääriä. En tiedä, onko tästä puhuttu. Kyllä tästä lyhyesti on puhuttu liittyen trilogin no, tämän kolmikantaneuvottelun jälkeen, joka käytiin toissapäivänä, niin niin neuvosto kuin komissio painostavat meitä vahvasti, että noudatamme artiklaa 27, joka hyväksyttiin, kun monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toimielimet ja kaikki elimet, jotka riippuvaisia toimielimistä, sitoutuvat vähentämään henkilöstömääränsä 5 prosentilla vuoteen 2017 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 1 prosenttia per vuosi minä voimakkaasti puhuin parlamentin puolesta ajoin asiamme. Toivottavasti tämä otettiin kuulevin korviin. Ja minä olen sitä mieltä, että parlamentin nimissä puheenjohtajan tulisi viedä läpi toimenpide. Parlamentin hyväksymä päätöslauselma kohta 40, niin parlamentti pyytää pääsihteeriä esittelemään komissiolle budjetin ja kertomaan, miten henkilöstömäärä on kehittynyt parlamentissa ja kertomaan, miten 5 prosentin henkilöstömäärän vähentämistavoite on huomioitu tähän mennessä ja kuinka tämä tullaan saattamaan loppuun aikarajoissa. Ja on tärkeää osoittaa, mitkä tehtävät kuuluvat tämän vähennys, vähennyksen piiriin. Täysistunto esitti tämän pyynnön pääsihteerille ja meille on tärkeää, että tämä viedään läpi, jotta me voimme suojautua töistämme. Varsinkin kuin tämä vähennys tarve tulee olemaan suurempi, varsinkin kun uusi poliittinen ryhmä on perustettu ja olemassa olevien sääntöjen perusteella tämän uuden poliittisen ryhmän perustaminen tuo mukanaan taloudellisia ja henkilöstömäärän vaikut, koskevia vaikutuksia, kun uusi ryhmä perustetaan. En halua nyt ilmaista kantaa tähän ryhmään liittyen, mutta parlamentin on perustettu uusi poliittinen ryhmä, ja tämän koko luokan ryhmällä on vaikutus se, että 43 uutta työpaikkaa on perustettava. Ja kysymys on meillä välittömästi edessämme ja talousarviota koskeva seikka on se, kuinka me käsittelemme tämän henkilöstötarpeen, tämän 43 työpaikan tarve. Minä en halua, että perustetaan 43 uutta työpaikkaa, jotta ne voidaan suoda Löpenin ystäville. Mm, tässä Parlamentti ja talousarvion osio. Nyt palaan tilintarkastustuomioistuimeen äh, ja muihin toimielimiin. Muille toimielimille on helpompi työskennellä neuvoston asiakirjojen pohjalta, koska komissio ilmoittaa koska äh, neuvosto aina ilmoittaa, mitkä ovat vähennystarpeet äh, ja miltä pohjalta työskennellään. Komissio ei tähän vaivaudu ilmoitavähennystarpeista ja nyt kerrankin voin kiittää neuvostoa asiakirjojen teknisestä laadusta. Eräs ongelmakohta on nähtävissä, haluaisin kuulla mikä on kantanne. Yksi toimielin, tilintarkastustuomioistuin, niin tässä Tämä toimielin pyytää vähemmän varoja kuin mitä komissio on valmis tälle suomaan, joten tässä pyydetään 1,86 prosentin korotusta ja komissio ehdottaa 1,94 prosenttia enemmän varoja käyttöön. Mm, tämä kenties liittyy vakuutukseen liittyen eläkkeisiin ja tilintarkastustuomioistuin ei ole kiinnittänyt huomiota tähän Mm, kun toimielinten tulee komissiolle maksaa jotain, niin tätä ei kyllä unohdeta komission toimesta. Ja tämä tästä erikoisuudesta huolimatta tästä erikoisuuden jälkeen, niin sitten EU-tuomioistuimeen, niin tässä ei olla huomioitu niitä tarpeita, joita syntyy siitä, kun henkilöstön määrää kasvatetaan EU-tuomioistuimessa. Toki tässä on kiinnitetty huomiota, kun että niin, kustannukset eivät koituu, kun henkilöstömäärä kasvaa, mutta koko tämän koneiston on seurattava perässä. Koneiston on kyettävä tukemaan uusien tuomareiden työtä, jotta summa saadaan purettua. Ja tässä ei kuin kiinnitetä huomiota siihen, että EU-tuomioistuin tarvitsee enemmän kääntäjiä, jotta voidaan välittää asiakirjat uusille tuomareille. Ja mikäli uudet tuomarit eivät saa nopeammin käännettyjä asiakirjoja ja oikeudellinen kieli on aivan omanlaisella kieliin, ketä tahansa kääntäjä sinne ei voida testata, niin mikäli näin ei toiminta, niin tässä syntyy pullonkaula ja haluttua uudistusta ei viedä läpi. Ja nyt olen kyllä enemmän tämän toimielimen pyynnön kannalla kuin tämän komission ja neuvoston ehdotuksen kannalla. Nyt en halua käydä läpi kaikkia toimielimiä, sen yleisesti ottaen seuraavan. Mitä tulee neuvostoon ja myös jossain määrin komission, ainakin neuvostoa tämä nyt koskee, on itsestään selvyys, että neuvosto ei koskaan ota vakavasti lisävarojen pyyntöjä, joita toimielimet tekevät koskien turvallisuutta. Parlamentissa haluttiin vahvistaa turvallisuutta – ja neuvosto ei tätä ole hyväksynyt, ja no, jossain määrin myöskään komissio ei tätä meidän lähestymistapa ole hyväksynyt. Jos katsotaan, kuinka leikkaukset viedään läpi komissiossa ja jossain määrin myös neuvostoa tämä koskee, niin seuraavan laista on ehdotettu virkamiehiä on vähemmän, Vähennykset koskevat virkamiehiä, korvauksia, liikkumista, laitteistoa ja koulutusta. Joten meillä on vähemmän virkamiehiä, joilla on vähemmän laitteita, joilla on vähemmän tiloja käytössään ja jotka saavat työnsä tuloksen vähemmin kuuluviin, sillä kaikki viestintää koskevat varat joutuvat myös vähennyspaineen alaiseksi. Minä tulen teille laatimaan kertomuksen siitä, mitä tämä tarkoittaa. Komissiossa on tietty suopeus, mitä tulee Euroopan ulkosuudenhallintoon kohtaan. Minä en ymmärrä, mistä tämä johtuu. Kaikki toimielimet ovat sellaisia, että komissio leikkaa vähemmän kuin neuvosto haluaisi, mitä tulee liikkuvuuteen, laitteisiin ja niin edelleen, niin ulkosuhdehallinto ei kuulu näiden leikkausten piiriin. En puhu nyt tästä ryhmästä kolme. Tämä koskee hallintoa siis. Ja minä tulen kiinnittämään huomiota varsin kriittisesti siihen, miten komissio käsitteli ulkosuhdehallintoa. Tässä arvon puheenjohtaja, mitä voin tässä vaiheessa tuoda esille ja kuulen mielellä kollegojen kommentteja. Kiitos esittelijä. Ulkosuhdehallintohan on yksikkö, joka toteuttaa tätä Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Sehän on aivan selvää ja kaikki tietävät, että meillä on ulkopolitiikkaa. No, tämä on vitsi. Haluaisin nyt pyytää lyhyitä puheenvuoroja, koska tulkkaus päättyy kello 11.30. Edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Počas diskusie k správe e, pánovi Fernandezovi... Pán... Kiitos. Keskustelujemme aikana tarkastelin joitakin lukuja, jotka liittyvät parlamentin talousarvioon. Ja olin aika yllättynyt, kun katsomme tulopuolta vuonna 2014. Täällä on 22 miljoonan ero, eli 2016 näitä on vähemmän kuin vuonna 2014. Tähän ei ole mitään erityistä syytä. Jos nyt katsomme esimerkiksi vuokria 2,7 miljoonaa 2014 vuonna. Ja no nyt tämä jää vielä nähtäväksi, emme tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta niitä ei kuitenkaan budjetoida. Tämä tarkoittaa siitä, me saamme lisätuloja 22 miljoonaa välittömästi. Ja sitten kustannukset, kun tarkastelen kustannuksia ja tätä menopuolta, ja kun lasken suunnilleen 50-60 miljoonaa enemmän, joten loppujen lopuksi noin 80 miljoonaa ylijäämää vuoden 2016 talousarviossa. Eli miksi budjetoimme tämän ja me emme ole nähneet tällaista menettelytapaa enemmän esimerkiksi alueellisella tasolla. Tämä on todellakin ensimmäinen kerta, kun näen tällaista. Tämä on aika outo lähestymistapa, mitä talousarvion tulee, eikä tähän ole mitään erityistä syytä. Eli ulkosuhdehallinto 15 miljoonaa verrattuna vuoteen 2014, eikä tähänkään ole mitään syytä. Sitten ravintolat me olemme tukeneet ravintoloita neljällä miljoonalla vuonna 2014 ja nyt se on vain 1,36 miljoonaa vuonna 2016. Eli mitä tässä välissä on tapahtunut? tapahtuuko tässä vielä kilpailutusta vai mitä? Minä todellakin haluaisin nyt saada selityksen näihin kysymyksiin. Mielestäni tämä ei ole oikea budjetointitapa. Sitten se, mitä herra Depre mainitsi, olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Eli henkilöstä voidaan lisätä prosentilla joka vuosi. Ja kun tarkastelemme tässä nyt Euroopan parlamenttia vuosien 2013 ja 2015 välillä, me olemme luoneet 44 uutta virkaa. Ja samalla me kuitenkin ulkoistamme monia palveluita. Eli me palkkaamme ulkoisesti henkilöitä, me emme tiedä edes tarkkaa lukua. Ja me emme nyt oikeastaan tällä hetkellä tiedä, kuinka monta uutta työntekijää meillä on. Ja ne, jotka olivat täällä vuonna 2009, niin te ehkä muistatte, että täällä hyväksyttiin kaksi uutta pääsihteeriä, muun muassa turvallisuuskysymyksistä vastaava ja tämä on tämän sisäinen tilintarkastus. Tässä raportoidaan suoraan pääsihteerille. No, en minä tässä nyt halua hyökätä pääsihteeriä vastaan, mutta me emme voi hoitaa Euroopan parlamenttia tällä tavalla, jos emme saa oikeita lukuja. Joten minä suosittelisin, herra puheenjohtaja, että me katsoisimme näitä eh, Äh, vaikeampia ongelmia, pääosasto SAFE esimerkiksi, ja todellakin äh, pyytäisimme tässä sisäistä tarkastusta, ehkä tilintarkastustuomioistuimelta, ja tätä kautta me voisimme ehkä jopa auttaa pääsihteeriä. Kiitos. Merci. En tout cas, j'ai bien noté. Kiitoksia, panin merkille tässä, että tehtäväni oli kirjoittaa kirje pääsihteerille. Mehän olemme budjettivaliokunta ja meidän pitää olla esimerkillisiä auktoriteettimme riippuu siitä, pystymmekö hallitsemaan julkisia menoja erityisesti täällä parlamentissa. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe. Se sopii hyvin, kun ajatellaan paljonko kello on ja että kun meidän on päätettävä kello 11.30 kokous, niin voimme hyödyntää tulkkausta. Debre, äh, loppupäätelmä. Uh, monsieur Niin puheenjohtaja, kuuntelin tarkkaan sitä, mitä kollega Mankka sanoi olen sitä mieltä, että on todellakin tärkeää, että pääsihteeri tulee tähän valiokuntaan kertomaan henkilöstökysymyksestä ja herra Mankan esituomista ongelmista niin, että saamme lisää avoimuutta ja uskottavuutta. Ja vaikka kollegat eivät tässä vaiheessa käytäkään puheenvuoroa, en kyllä usko, että tämä tällaisena jatkuu menettelyn loppuun No niin, nyt meidän on varmaankin tarkasteltava näitä vuoden 2015 lisätalousarvioesityksiä. Jos Rovan Gardia Savalille sopii, niin ehkäpä hän voisi kertoa meille, mitä kuuluu vuoden 2015 lisätalousarvioesityksiä. Niin puheenjohtaja, meillä on täällä ainoastaan sellainen tieto, että eilen esiteltiin uusi lisätarvousarvio. Esitys numero 6, DAB 6. se yleensä joka vuosi esitetään. Se on tekninen korjaus ja oikaisu. Tämähän oli tämä kuuluisa DAB, joka antoi niin paljon päänsärköä aikaisemmin, mutta nyt meillä on tämä ehdotus, joka varmaankin helpottaa hieman jäsenvaltioiden tilannetta, koska näin vähennetään maksuosuuksia 892 miljoonalla euroa. Se ei ole valtava summa, mutta kyllä se on kuitenkin parempi, että se tulee takaisin kuin että se pitäisi maksaa. Tämä tosi täynnä, että on ollut enemmän tuloja kuin odotettiin. Periaatteessa komissio sanoi, että komissio ei vielä tiennyt, onko tulossa vielä lisää lisätalousarvioesityksiä. Komissiolla ei ollut tietoja siitä. Meille sanottiin, että Kreikan kanssa tehtävällä sopimuksella voi olla budjettivaikutuksia, mutta tässä vaiheessa ei vielä tiedetä millaisia ne olisivat ja tulevatko ne vaikuttamaan tai onko heillä riittävästi tietoja niin, että voidaan sanoa, voiko se vaikuttaa vuoden 2015 budjettiin. Sitten kun me todettiin myös, että ajateltiin uuden solidarisuusrahaston esittämistä. Emme ole vielä saaneet virallisia papereita ja periaatteessa ei tarvittaisi tätä varten lisätalousarvioesitystä, koska ne rahat, jotka on aikaisemmin jo otettu käyttöön, riittäisivät tämän lisäyksen rahoittamiseen ja periaatteessa se vaikuttaa mahdolliselta, mutta kuten trilogissa sanoimme, meille tarvitsemme nämä asiakirjat, ja jos näin on, niin sitten tässä ei ole mitään ongelmaa, mutta toistaiseksi meillä ei ole sen enempää tietoja. Tämä DAB 6 vain omista varoista. Merci pour, pour toutes ces précisions. On y reviendra à la rentrée. Kiitos. Loman jälkeen tiedämme, missä mennään Kreikan kanssa ja mitkä budjettivaikutukset ovat puheenvuoropyyntöjä ei näy olevan liittyen talousarvioon 2015, joten nyt päätämme talousarviota koskevan pätkään kokouksestamme. Ja nyt pyytäisin, että yleisesittelijä esittelee meille pilottihankkeet ja valmistelutoimet tietäen, että Nämä ehdotukset ovat kokeneet äh, inflaation. Tämä tuo esille, että tässä halutaan avata uusia mahdollisuuksia kansalaisille jäsenten toimesta. 303 ehdotusta tehtiin kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. Kertooko Jose Manuel meille, kuinka tässä tulisi toimia? Pilottihankkeet on tehtävänä, tehtävä tarkistusten muodossa talousarvion liittyen ja ne on jätettävää 3. syyskuuta kello 12 mennessä. Kiitos, puheenjohtaja. Tarkistukset täytyy jättää 3.9 mennessä ja sitten 10.9. asti ryhmät voivat niitä tarkastella. Mitä pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin tulee ja niiden lukumäärään, niistä näkee, että kollegat ovat kiinnostuneita näistä. On 303. Euh, Meillä on siis 303 ehdotusta 269 pilottihanketta ja loput ovat sitten valmistelu, valmistelevia toimia. Tarkistuksen voi tehdä 3.9. asti. Poliittisten ryhmien tarkistukset käsittääkseni on 10. syyskuuta asti. Ja tark- näin, tähän asti on siis aika. Meillä on hyvin rajalliset marginaalit, haluaisin tästä vielä muistuttaa. Kolmosessa ei ole edes marginaalia, siksi käytetään joustavuusvälinettä Meillä on vain 40 miljoonaa. Se on enimmäismäärä pilottihankkeita varten ja 50 miljoonaa valmistelevia toimia varten enintään. Pilottihankkeiden lista. Sen kanssa päästään 339 miljoonaa, tämä on siis mahdotonta. Komissio on antanut arvion 30 hanketta 19 pilottihanketta 11 valmistelevaa toimia. niin näille annetaan komission taholta A-luokitus, 47 hanketta on b 173 c 43, jotka saavat tämän D-luokituksen. Tätä on vielä vähän tarkasteltava mm ehdottaisin, että yritetään saada ne pilottihankkeet ja valmistelijat toivonti, jotka ovat saaneet D-luokituksen, että ne pyrittäisiin saamaan tuohon A-luokkaan. Joka tapauksessa kaikki hankkeet ovat tärkeitä ja niitä voidaan aina parantaa. Kaikki hankkeet ovat tärkeitä myös siihen, että saataisiin lisää kilpailukykyä ja parempaa laatua ja niin poispäin. Näistä marginaaleista puhuin, ne ovat hyvin rajallisia. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tarkistukset on tehtävä budjettiin otsake 1a. Parlamentti on ehdottanut pilottihankkeita 86 ja valmistelutoimia 11 ja sitten yksi B, otsakkeessa 11 pilottihanketta, valmi, kahdeksan valmistelevaa toimea, 6 A, 6 A ja, ja B jonkun verran. Sitten otsake 2, 72 pilottihanketta, 3 A, 13 B, 51 C. Sitten otsake 3, 67 pilottihanketta, 9 valmistelevaa hanketta, 6 A, 14 B, 41 C. Otsake 4, 25 pilosta, pilottihanketta, 6 valmisteleva toimia, 2 A tai 4 B tai 21 C. Sitten on sekä 5 parlamentti on esittänyt 7 pilottihanketta, 3 A, 2 B ja 1 C. No, meillä on nämä rajat, mitkä sanoin, mitä marginaalia ei oikein ole. Näissä otsakeissa teemme tietenkin kaikkemme, jotta saamme marginaalia kaikkiin otsakkeihin pilottihankkeita valmistelevia toimia varten. Meillä on tämä arviointi, jonka avulla voimme valita hankkeet. Ja tästä syystä olen pyytänyt, että nämä B-luokitukset saataisiin muutettua A-luokituksiksi niiden, näiden hankkeiden osalta. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä näistä pilottihankkeiden ehdottamisista. Niitä toki voidaan vielä parantaa. On sellaisiakin pilottihankkeita, joita on esitetty, joita varten on olemassa jo ohjelmia, joilla vastataan näihin pilottihankkeiden tavoitteisiin. Mutta kiitä kuitenkin aloitteesta ja, ja monien pilottihankkeiden valmistelevitoimien laadusta. Kiitoksia. Monsieur le rapporteur euh, général. Kiitos yleisesittelijälle. Liikkumavarat ovat melko pienet niissä, missä liikkumavaraa on, on näitä pilottihankkeita suunniteltava ja missä liikkumavaraa ei ole, pyrimme liikkumavaraa löytämään. Ja mitä pilottihankkeiden ja valmistelutoimien äh, laatioihin tulee, niin pyydetään, että näin viikolla jo, jotka koittavat ennen 3. syyskuuta, niin pyydämme, että he laitavat tarkistukset siten, että siirrytään A-luokan mm, sellaiset, jotka ovat tällä hetkellä BCD-luokissa. Pilottihankkeeseen liittyen ei niin näitä ole kysymyksiä, joten nyt käsittelemme Välimeren tilannetta ja tarvetta kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Gerard Depre saa puheenvuoron. No. Puheenjohtaja, minun tehtävä ei ole tehdä katsausta tähän tilanteeseen, se olisi liian kunnianhimoinen asia. Minua on pyydetty valmistelemaan mietintö live lausuntojen live-valiokunnalle liittyen eurooppalaisen, eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Ja minä sanoisin, että tässä on kolme asiaa, joita tähän liittyy. Me kiitämme komis- komission aloitetta, että luodaan melko kunnianhimoinen ohjelma. Tietoja asioita ei mitään käsitellä tässä ohjelmassa, mutta tämä on kunnianhimoinen uudelleen sijoittamis- ja sisäinen siirto-ohjelma. 40 000 sisäistä siirtoa ja 20 000 uudelleen sijoittamista, joita on suunniteltu. Ja nämä neljä ensimmäistä kohtaa liittyvät tukeen, jota komissio antaa. Tässä on lisää talousarviota ehdotettu. 5 ja 6 kohdat. Ja minä pyydän, että valiokunta tukee tätä. Komissio, haluaisin, että komissio tekee arvioinnin, sillä tässä katsotaan asioita yhden vuoden aika aikana ja tämä lähestymistapa ei riitä. Pitäisi arvioida myös muuttovirtoja tulevina vuosina. Me tulemme piakkoin käsittelemään ja monivuotisen rahoituskehityksen suhteen ja minä pyytäisin, että komissio tekee arvioinnin siitä, mitkä lisäykset ovat tarpeen ennen kaikkea tähän turvapaikkamaahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon. Ja olisi katsottava, mitkä ovat sen näkemät tämän rahoitustarpeen suhteen. Lisäksi pyydän, että valiokunta tukee tätä nomenklaturaa, joka liittyy tähän rahastoon. Siellä jos lähdetään oikeusperustasta, joka mahdollistaa nämä maksut, tästä rahastosta, niin tässä mahdollistetaan hankkeita, joita pyritään rahoittamaan, niin ne eivät vastaa ollenkaan tätä budjettiin liittyvää nomenklaturaa, ja tämä on jäänyt jälkeen sen suhteen, mitä on ajettu takaa turvapaikan ja kotouttamisrahaston suhteen, joten olisi tärkeää, että tässä muutetaan budjetin rakennetta siten, että voidaan identifioida tämän rahaston sisällä ne erilaiset hankkeet, jotta näille voidaan määritellä tietty budjetti ja jotta voidaan myös äh, sopeuttaa tähän tietty joustavuus. Tämä viimeinen kohta, tämä liittyy siihen, mitä Keijer sanoi, olisi tärkeää, että äh, virastot Frontex ja EASO voisivat äh, nauttia tähän budjettiin. EASO varsinkin tarvitsee lisähenkilöstöä. Tässä nyt on vuodeksi annettu resursseja henkilöstöä varten, mutta sitten seuraavana vuonna nämä poistetaan, varsinkin sellaiset, joilla on tehtäviä, joita pidetään strategisina. Siinä yleisesti ottaen puheenjohtajat, kollegat tämä rakenne liittyen lausuntoon, jota esitän live-valiokunnalle ehdotettavaksi. Kiitoksia herra Debre tästä selkeästä esityksestä. Keskustelemme tästä lyhyesti. Norja Saval. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä kuten Debre tässä jo toi esille lausunnontonsa esittelyssä, kun hän pyytää valiokunnan tuen, niin voin jo saman tien sanoa, että SND-ryhmä tulee tukemaan tätä lausuntoa. Olemme yhtä mieltä kaikista näistä asioista, jotka tässä on mukana. Erityisesti koskien sitä, että pyydetään arvio, arviointia ja arviointia siitä, millaisia tarpeita on, niin että voidaan tehdä työtä niin, että meillä on paremmat tiedot käytettävissämme, kun tehdään ehdotuksia ja muutosehdotuksia monivuotiseen rahoituskehykseen, joten ryhmämme tukee ja tulemme äänestämään puolesta. Merci, monsieur. Kiitos, Desovski. Děkuji, pane předsedo. Já můžu říct, že za Evropskou... Puheenjohtaja. EPP tuke herra Depreen ehdotusta. Se, että Frontexin budjettia ja virastojen budjettia korotetaan. Se on erittäin tärkeää, koska muuten maahanmuuttokriisistä ei päästä yli. Tässä täytyy ottaa huomioon myös Europol ja Eurojust. Henkilöstöä ei tulisi vähentää. Tämä on myös ehdotus, jota me tuemme. Mitä sitten näihin henkilöstöleikkauksiin tulee, virastoilla on yhä enemmän tehtäviä, joten kaiken kaikkiaan voimme vähentää henkilöstöä, mutta joidenkin virastojen kohdalla, kuten Eurojustin kohdalla, tilanne on eri. Eurojusti edustaja kertoi meille, että heidän tapaamistensa määrä on nyt tässä vaiheessa ja suurempi kuin koko viime vuonna. Eli tässä tarvitaan enemmän äh, määrärahoja ja tässä tarvitaan määrärahoja terrorismin vastaisessa taistelussa, joten tuemme tätä kaikkea. Mutta, hyvät naista herrat, olen saanut huumevirastolta. Älkää aliarvioiko tätä. Minä olen tehnyt kadulla töitä aikaisemmin, joten nuoret käyttävät yhä enemmän huumeita. Ja ja nuoret kokeilevat uusia synteettisiä huumeita ja nämä luut ovat aika huomattavia. Monet kielletyt aineet ovat myös saapuneet Euroopan markkinoille ja me emme ole pystyneet vastaamaan äh, tähän huumerikollisuus äh, äh, kukoistaa, joten meidän täytyy pystyä reagoimaan tähän. Joten tässä pyytäisin, että viraston määrärahoja lisättäisiin, jotta me voisimme psykoaktiivisia aineita vastaan. Joten vetoan tässä herra Deprehen, että hän ottaisi tämän asian huomioon. Ja kollegat muista ryhmistä, tukekaa tätä huumeviraston määrärahan lisäystä koska todellakin luvut kasvavat huolestuttavalla tavalla. Kiitos. Si, merci, je ne doute pas que votre appel. Kiitoksia. Tämä vetomus varmastikin kuullaan. Edustaja Van. Finland ja Fuasitsinta Janna. Kiitos puheenjohtaja vihreiden nimissä. Haluaisin myös tukea lausuntoa. Se on erittäin tasapainoinen ja me jaamme kaikki vaatimuksiin. Kohtaan seitsemän kuitenkin teemme yhden tarkistuksen. Se liittyy Frontexiin. Mehän keskustelimme valiokunnassa Frontexin johtajan kanssa. Mielestämme on hyvä, että määrärahoja lisätään Frontexin suhteen, mutta mandaatti kuitenkin huolestuttaa meitä vielä. Me haluaisimme selkeyttä tähän asiaan. Pääjohtaja hän toki eh, otti esille, että prioriteettina on eh, ihmisten pelastaminen, mutta kuitenkin rajavalvonta on tärkein tehtävä. Siis tämä kohta seitsemän. Eh, ennen kaikkea mitä palauttamiseen tulee, niin me aiomme tehdä tarkistuksen sen laajentamisesta. Tämä koskee siis myös mandaattia ja Frontexin ydintehtäviä. Ja sittenhän täällä on myös kritisoitu turvakoon maahanmuutto- ja Tietysti tässä täytyisi ehkä ottaa suurempi rooli. Tässähän tulisi tukea jäsenvaltioita. Tämä koskee myös Euroopan turvapaikka tukivirastoa. Ehm, tämä on mielestäni erittäin tärkeää, koska tämä on ikään kuin ennakkovaroitustaho ja tätä virastoa tulisi tukea voimakkaammin ja siksi me tuemme siis lausuntoa, mutta tämän yhden tarkistuksen me tulemme tekemään. Kiitos. Riada. Kiitoksia sitten um, We would also like to support. Me haluamme myös tukea Debreitä. Tämä on hyvä lausunto. Tässä on muutamia asioita, mm, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Se, että arvioidaan, kuinka arvioidaan tilannetta ja kuinka virastot tekevät yhteistyötä, että he tekevät avoimesti yhteistyötä, on vaikea heittää rahoja tietyn asian hyväksi, jos ei tiedä, mihin tämä raha päätyy. Joten olisi hyvä, että tietää, mitä integraatio, kotouttamisohjelmat pitävät sisällään, ja jotta meillä olisi kauaskantoinen näkemys siitä, kuinka tilante, tilannetta voidaan parhaiten hoitaa, mutta tuen kyllä tätä lausuntoa. Kiitoksia sitten edustaja Kolmel, viimeinen puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Depreda tästä hyvästä lausunnosta. Haluaisin kuitenkin tehdä vielä yhden lisäyksen. Tässähän puhutaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, mitä Välimeren alueeseen tulee. Ja mehän meillähän on paljon uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi, että pakolaisia täytyy auttaa ajoissa, jotta he eivät sitten edes lähtisi tälle vaaralliselle matkalle Välimeren yli. Mutta tähän tarvitaan toki myös määrärahoja, koska muuten tämä kaikki jää toiveeksi. Ja siksi mielestäni olisi hyvä nyt todellakin korvamerkitä tässä määrärahoja, jotta voidaan käydä neuvotteluja järkevällä tavalla, koska neuvotteluissa puhutaan aina rahasta ja ilman rahaa ei saavuteta mitään. Ja ennen kuin me käytämme paljon rahaa Euroopassa emmekä saa mitään aikaiseksi ja ihmiset kuolevat välimerellä, niin meidän täytyisi nyt käyttää tämä mahdollisuus ja meidän täytyisi todellakin konkreettisesti tehdä jotain. Eli tähän täytyisi investoida rahaa. Kiitos. Merci. Merci pour... Kiitoksia näistä kaikista puheenvuoroista. Debre vielä lopuksi. No, Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoille näistä myönteisistä kommenteista. Ainakin tässä vaiheessa tulen tutustumaan näihin kaikkiin tuleviin tarkistuksiin niin, että saadaan sitten lopputulokseksi mahdollisimman hyvä teksti, joka saisi valiokunnan mahdollisimman suuren tuen taakse. Kiitoksia. Muistutan, että tarkistukset pitää jättää tänään iltapäivällä kolmeen mennessä 3. syyskuuta äänestämme. Ja Libe-valiokunta ottaa siihen kantaan luultavasti 16. marraskuuta. Sitten äänestämme ja ennen äänestystä haluaisin varmistaa, että koneellinen äänestysjärjestelmä toimii. Voisitteko laittaa korttinne koneeseen? Tehdään ensimmäinen testaus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä neljä ääntä puuttuu. 27 korttia on sisällä, mutta 24 ääntä on vasta annettu. Kolme teistä nyt antavat odottaa itseään. No. Eikö teillä ole korttia mukana? Onhan teillä. Lisäämme siis teidän äänenne. 25. Ovatko kaikki äänestäneet? Ne, jotka ovat laittaneet korttinsa koneeseen, niin oletteko äänestäneet? Ilmeisesti ei, täältä puuttuu vielä kaksi ääntä. No niin, valmista. Äänestys päättyy. Ensimmäinen äänestys koskee Euroopan unionin talousarviota Gresslen mietintö varanhoitosäännöistä. Gressle, haluatteko vähän puhua tästä? Ei, selvä. Sitten menemme suoraan äänestämään. Ehdotan nimeen huutoäänestystä. Äänestys alkaa. Yksi ääni puuttuu. Herra Debre, äänestittekö? Eikö toimi? Kyllä, hyvä, hyvä. Äänestys päättyy. Ja lisätään sinne vielä Zannin ääni. 28 siis yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Thank you. Nous passons à la section 3 pour 2015. Äh, kertoa näistä siirtopyynnöistä? Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on täällä kolme siirtopyyntöä. Numero 20 liittyy Senegalin kanssa tehtävän kalastussopimuksen, se on melkein 11 miljoonaa, sitten 20 neljä, joka koskee humanitaarista apua varasta varten. Tämä koskee nyt Syyrian kriisiä ja naapura, naapurimaita 50 miljoonaa. Pyydetään siihen sitten 23 eteen sen loppuun, koska halusin sitä kommentoida erikseen. Tässä meidän olisi siirrettävä 15 miljoonaa, 15,5 miljoonaa, koska nämä kehitysyhteistyöbudjettikohdat ovat melkein tyhjät. Meidän on siirtyvä 9,5 miljoonaa tuohon elintarviketurvallisuuteen 6. heinäkuuta. Sieltä on käytetty 95 prosenttia. Sitten myös tämä budjettikohta, joka koskee ei-valtiollisia kehitystoimijoita. Siitä on käytetty 96 prosenttia. Sitten vielä siirto, joka koskee ympäristöä ja luonnonvarojen kestävää hallintoa. Sitä on käytetty 78 prosenttiin. Haluaisin tämän erityisesti mainita, koska tässä jälleen kerran näemme tämän maksuongelman, joka on jo nyt vuoden puolessa välissä tullut vastaan ja meidän pitää tehdä siirtoja budjettikohdista toisiin, koska koska e, komissiolla ei ole varoja, joista maksaa. Tästä elintarviketurvallisuudesta siihen pannaan siis 9,5 miljoonaa. Alun alkuperäisessä budjettikohdissa oli 140 miljoonaa euroa niistä 45 on pitänyt laittaa vanhojen maksujen maksamiseen ja näin ollen meillä on nyt tämä ongelma. Joka tapauksessa pyydän tukiääniä näiden kolmen siirron puolesta. Merci, madame. Voyez-vous un inconvénient à ce que nous votions? Kiitos. Haittaako, että äänestämme ryppäänä näistä äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Sani äänestää puolesta. 28 puolesta yksi vastaan. Holmeier 2015 muista pääluokista. Esittelisitkö meille nämä ehdotukset? Also zunächst einmal. Ähm Kiitoksia. Kova Gresslekin kysyi tätä ja Kaiser, en minä tätä ikää nyt muista, mutta ohjesäännössä on mahdollisuus, että tietty prosentuaalinen määrä virkamiehiä voi jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle – siihen täytyy olla tarkat syyt. Viime vuonna mahdollisuus suotiin yhdeksälle, tänä vuonna tämä luku on seitsemän. Eli täällä jää nyt eläkkeelle kaksi virkamiestä, eli tähän liittyy siirtoja. Kustannukset ovat pienempiä kuin jos nämä henkilöt jäisivät, koska näitä virkoja ei enää täytetä. Ja tämä liittyy myös rakennemuutoksiin, eli kustannukset ovat pienemmät kuin jos he jäisivät. No, tässä ei nyt mainita mitään nimiä, niin vaikuttaa siltä, että näille henkilöille ei ole mitään muuta käyttöä. Ja yksikään pääosasto ei ole esittänyt toivetta, että se haluaisi ottaa nämä henkilöt. No, puhun tässä nyt erittäin varovaisesti. Herra Kaiser varmasti ymmärtää, mitä yritän sanoa tässä yhteydessä, ja muut varmasti sen myös ymmärtävät. Ja joskus virat eivät nyt aina suju ihan niin kuin kaikki toivovat. Eli 95 000. En tässä nyt ingen kysymykseen pystynyt vastaamaan, mutta ehkä herra Kaiser pystyy vastaamaan tähän kysymykseen. Kommentti ilman mikrofonia. Minä Tiedän, että yksi on työskennellyt tilintarkastustuomioistuimessa ja toinen jossain pääosastolla, mutta ehkä herra Kaiser ottaa tähän kantaa, koska jos me äh, mainitsemme nimiä, niin se täytyisi tapahtua suljetuin ovin. Silloin kaikkien täytyy lähteä salista, koska tästä ei saa puhua julkisesti. Ja mielestäni se on aivan oikein. Mielestäni ei ole oikein, että me keskustelemme täällä äh, yksittäisistä henkilöistä julkisesti Ehkä herra Kaiser voi vielä valaista tätä. 95 000 pitäisi siirtää, koska eläkkeessä sitten tämä summa olisi pienempi. Kaiser. Kaiser. C'est les précisions que souhaite Madame Holmeyer. Voisitteko tehdä nämä täsmennykset, mitä Holmeyer pyytää? Äh, Kiitos puheenjohtaja. Mitä ensimmäiseen henkilöön tulee, hän on 58-vuotias. Hän on jäänyt eläkkeelle jo ensimmäinen kuudetta. Eli tämä siirtymäjärjestelmä oli viisi kuukautta pitkä. Ja sitten toisessa tapauksessa on kysymys henkilöstä, joka on 56-vuotias. Ja hän jää eläkkeelle sitten marraskuussa 2017. Tässä on kysymys tietoteknisistä kysymyksistä. Tässä otetaan uusia tekniikoita käyttöön. Ja tässä lyhyessä aikavälissä ei nyt sitten uudelleen kouluttamisen kautta pystytty antamaan tälle henkilölle riittäviä taitoja. Merci, Madame Olmeyer, vous estimez... Olmeyer. Madame Gressler, pardon. Gressler. Te tiedätte, että minä sinä seuraan näitä tarinoita vuosien ajan, koska jos veromaksaja joutuu tekemään työtä 67-vuotiaaksi ja sitten EU lähettää virkamiehet 10 vuotta aikaisemmin eläkkeelle, niin kyllä tässä herää kysymyksiä. Eli haluaisin tiedä, missä palkkaluokassa nämä henkilöt työskentelevät ihan omaa kirjanpitoani varten. Kyllähän te varmaan ymmärrätte. Äh, das äh, äh, Molemmissa tapauksissa puhutaan AST-työntekijöistä. Peruspalkka 10 000 euroa. Se vähennettiin 7 800 ja sitten 6 900 ja nyt henkilö on jo eläkkeellä. Ja sitten toisessa tapauksessa, eli tämä 56-vuotias peruspalkkaa 5600, mutta sitä vähennettiin näiden toimien kautta ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 4700 ja sitten sen jälkeen 4100 ja sitten loppujen lopuksi 3400 oli tämä summa. Puheenjohtaja, halusin vielä lisätä, kun puhutaan IT-sektorista, niin tässä täytyisi ehkä palkata sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät myös oppimaan uusia asioita. No tietysti jos ei pysty, niin sitten ei voi mitään, mutta me kuitenkin tässä toimimme ohjesäännön mukaisesti. Ja olen tyytyväinen, että tässä puhutaan vain kahdesta eikä seitsemästä henkilöstä, koska muuten tässä varmasti Inge kuristaisi minut. Pitää välttää tietynlainen taudin leviäminen ja tulee todellakin katsoa, että nämä ovat täysin poikkeustapauksia, sillä leviäminen aiheuttaisi merkittäviä talousarvioon liittyviä vaikutuksia. No, nyt meidän on äänestettävä tästä Nimenhuutoäänestyksellä ei ole ilmeisesti pakko äänestää, ketkä puoltavat näitä siirtoja. No, tehdään sähköisesti. Äänestys alkaa. Dans le 28e vote, non, ça vient pas. Eh bien, le scrutin est... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Seuraavaksi Voisitteko esitellä neljä seuraavaa ehdotusta? Holmeier. Europäische Rechnungshof. Tämä koskee tilintarkastustuomioistuinta. Sielläkin on vaatimus, että turvatoimia lisätään. Siihen tarvitaan 150 000 euroa. Tämä koskee sisääntuloauloja, turvakameroita, rappukäytäviä, niitä tulisi parantaa. Ja sitten on päätös tehdä tai päätös lajitella jätteitä. Tähän tarvitaan myös paikka rakennuksessa ja tähän on varattu 43 000 euroa. Sitten tämä peruspalkkakohta. Tämä tulee tähän turvallisuuskohtaan ja muihin menokohtiin 2029. Tämä on 42 000 euroa. Otanko tässä nyt kaikki? Ei tässä varmasti ole mitään ongelmia. Sitten Eli nämä on ollut enemmän erityisraportteja. Mehän olemme näitä myös vaatineet. Ja tähän on tarvittu ulkoisia kääntäjiä. Ja sitten kielikursseihin on mennyt myös määrärahoja. Ja sitten puhutaan myös huoltotoimista. Tässä on tämmöinen yksi sopimus, eli yksi taho hoitaa kaiken. Näinhän me olemme tehneet myös parlamentissa. Tähän tarvitaan myös 40 000 euroa, eli kaiken kaikkiaan 100 000 euroa 30 000 ensimmäiselle, 30 000 toiselle ja 40 000 kolmannelle, eli nämä ravintolat ja kanttiinit. No sitten viralliseen lehteen, lehteen siitä poistetaan 150 000 Ja sitten mitä huonekaluihin tulee, niiden täytyisi edistää työntekijöiden terveyttä. Ja tähän tarvitaan 40 000 euroa. Ja tähän mennessä on ollut tästä kahdeksan tiimialuetta viidessä kerroksessa, K3-rakennuksessa. Tästä halutaan nyt päästä kymmeneen tiimialueeseen. Kaiken kaikkiaan Tähän tarvitaan äh, irtoheittimiä ja muita niin, että voitaisiin kokoontua myös muulla kuin varsinaisissa äh, kokoussaleissa. Eli että tässä voidaan joustavammin tavata. Siihen tarvitaan lisäksi 30 000 euroa jotta siis saadaan ostettua nämä tekniset laitteet, koska muilla alueilla ei siis ole tällaisia tarvittavia teknisiä laitteita. Sitten 21.14 alakohta. Huolto- ja korjaustoimet. Tänne on tehty yksi lisäys, eli tarvitaan uusia huoneita, joita täytyy sopeuttaa. Kokoussalihan on uudistettu tässä nyt kokonaan ja tässä muut salit eivät ole pysyneet vauhdissa mukana. Eli kaiken kaikkiaan 35 000 euroa. Sitten tarvitaan vielä 5 000 euroa bensaan, koska on ollut lisäkustannuksia, mitä matkoihin tulee. Ja sitten viimeinen kohta, 40 000 euroa. Tämä koskee siis ulkoisia asiantuntijoita tietyissä kysymyksissä. Tämä olisi kolmas kohta. Sitten täällä on vielä viimeinen. Tämä koska 110 000 pois huoltotoimista ja siivouksesta ja se menee rakennuksiin Tätä kautta voidaan vahvistaa turvatoimia. Eli tämä liittyy tähän ensimmäiseen kohtaan, joka selitin jo ensimmäisen siirron yhteydessä. Tämä siirto otetaan vain eri budjettikohdasta, nimittäin tästä siivous- ja huoltokohdasta. Ja siksi se on mainittu tässä nyt sitten vielä erikseen 110 000 euroa. Eli tässä nyt oli kaikki. Jos teillä on kysymyksiä, niin olkaa hyvä ja esittäkää niitä. Je ne vois pas de questions. Quatre kysymyksiä. Ei näy olevan neljä siirtopyyntöä tilintarkastustuomioistuimen hyväksi. Voinko ehdottaa, että neljästä siirrosta äänestetään ryppänä? Tämä sopii. Äänestys alkaa. Scrutin clos. Äänestys päättyy. 28 puolesta, yksi ääni vastaan. Käsittelimme siir- käsittelemme siirtopyynnöt, kaksi siirtopyyntöä. Aloitin komitealle Holmeier. Ja, da gibt es von Kiitos. Pieni hetki, etsin sen täältä. talous- ja sosiaalikomiteasta on tullut siirtopyyntö. Siirrot koskien alueiden komiteaa ensin pyyntäisin ennen talous- ja sosiaalikomiteaa. I have to see it, security doors. Den ADR habe ich gerade nicht hier. No nyt minulla ei olekaan tässä sitä alueiden komiteaa. Onko sinulla ne? Kiitos. Hetkinen. Tässä on kysymys 35 000, joka otetaan pois ähm, virkamieskohdista. Ja tähän on syynä, että toisaalla on liikaa virkamiehiä, toisaalta liian vähän No, en nyt näitä perusteluja muista, mutta tämä kohta puuttuu. Niin, kiitos Inge, sinulla on tämä on no, loistavaa. Koska olen nyt kadottanut nämä paperit johonkin, eli millä sivulla me nyt mennään? Pieni hetki. Es ist das Kicklas, oder? They have forgotten it to put it into my... Niin, se nyt unohtui täältä asiakirjapinostani. Wenn ich um eine Sekunde Geduld bitten darf. Pyytäisin nyt hetken kärsivällisyyttä. J'indique à ceux d'entre nous qui participons järjestöt, jotka osallistuvat Sisilian valtuuskuntaan ensi viikolla. Pour nous, il ne faut pas grande décision. No, je, je... Se oli meille vain tiedoksi, ei siitä tarvita päätöksiä. 70 000. 475 000. Tämäkin liittyy ohjelmistoihin. Eli muistan tämän nyt ulkoa, eli sanon se, mitä muistan. Eli alueiden komiteassa halutaan uusi järjestelmä koskien tietoteknologiaa, jotta voidaan sopeuttaa nämä, eh, poistaa nämä järjestelmät, jotka eivät sovi yhteen. Eli nämä yhteen sopimattomat järjestelmät poistetaan, jotta saadaan yksi yhtenäinen järjestelmä, jotta kaikki on avointa jotta, ja jotta työt paranisivat alueiden komiteossa. 475 000 euroa tarvitaan ja se otetaan muista budjettikohdista alueiden komitean talousarviossa. No, sanoin sen mitä muistin. Minulla ei nyt valitettavasti ole niitä papereita tässä. Pahoittelen. Mm. Merci, il y avait un deuxième transfert. Kiitos myös tuosta siirtoa ehdotettiin. Um, das zweite betrifft einen... Das... Toinen koskee siirtoa, jonka mainitsin jo äsken, 35 000. Tämä koskee henkilöstöä. Tässä katetaan äh, asiantuntijakuluja ja muita kuluja alueiden komiteat, esimerkiksi virkamatkoja. Tässä on kysymys 35 000 eurosta, jotka siirretään virkamies ja väliaikais virkamieskohdasta sieltä pois 35 000. Ja se, se siirretään kohtaan muut henkilöt, jotka toimivat toimielimessä. Transfer puollatteko te näitä? Selvä. Nyt ehdotan, että äänestämme näistä kahdesta siirrosta samanaikaisesti. Äänestys alkaa. Il manque Yksi ääni puuttuu. Scrutin est Äänestys päättyy. 24 voix pour. 24 puolesta, 3 vastaan. Seuraavaksi siirtopyyntö liittyen talous- ja sosiaalikomitean. Holmaer, olkaa hyvä. se on nyt se, jonka otin jo esille. Eli virallisesta lehdestä siirretään 65 000 tutkimuksiin, kuulemistilaisuuksiin ja niin edelleen. Tämä siirto, siirto tarvitaan, jotta voidaan rahoittaa kolme tutkimusta tai yhteensä viisi tutkimusta koskien teollisia muutoksia, jotta saadaan tieteellinen pohja, mitä poliittisiin kantoihin tulee. Eli ei lisää kustannuksia, ainoastaan siirto. Il pas demande de parole à ce sujet. Puheenvuoropyyntöjä ei ole puoletteko siirtoja nyt nimenhuutoäänestys. Alkaa. Leitsuus Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kolme vastaan. Ja nyt kun valmistelette seuraavaa kohtaan, niin niin minä haluaisin todeta sille, että Sisilian missiolle on ohjelma tehty muutos ja pyydän, että valiokuntakokouksen jälkeen osallistujat jäävät tänne käsittelemään tätä aihetta. Holmaero, olkaa hyvä. Uh, to, to buildings. Sitten rakennukset. Hyvä. Me te, teimme seitsemän miljoonan siirron Euroopan parlamentin kohdalla. Tätä kautta parannettiin turvatoimia Euroopan parlamentissa. Kollegat voivat nähdä listan, mitä kustannuksiin tulee. 7500, sitten materiaalikustannukset, siivous, kustannukset 2500 ja sitten tietyt muutokset, jotta turvatoimia saataisiin parannettua 570 000. Sitten on kustannuksia, jotka liittyvät siihen, että vanhat saadaan poistettua, jotta nämä uusi turva, uudet turvalaitteet saadaan ostettua. Esimerkiksi panssarilasi. Ja sitten myös ovia, joiden läpi ei noin vain voi juosta, niin kuin tapahtui jokin aika sitten. Eli ei täällä mitään barrikaadeja pystytetä, vaan kaikki tehdään lasista niin, että me näytämme avoimelta ja ystävälliseltä mutta kuitenkin se on turvallista turvamiehille ja niille, jotka työskentelevät talossa, eli että ovesta ei noin vaan voi juosta sisään. Tämä siis liittyy siihen, että 300 kurdi mielenosoittaja pääsivät rakennukseen. Tämän päivän turvatilanne on vaikea ja tietysti jos jollakin on vielä ase mukana, niin tietysti tilanne on vielä vaikeampi. Eli puhemiehistö siksi teki päätöksen, että kaikesta tehdään avointa, mutta kuitenkin turvatoimia lisätään. Sitten vielä 530 000, koska jotakin perustuksia täytyy vielä vahvistaa. No sitten ilmastointi, sähköasennukset, sitten IT-infrastruktuuri, kaikkien tähän tarvitaan rahaa, sitten seiniä täytyy siirtää. 940 000 tähän, eli tarvitaan 7,610. Te olette saaneet nämä listat, eli te voitte sitten katsoa, mitä puhemiehistä on päättänyt, ja meidän täytyy vain nyt keskuudessamme tehdä päätös, siis siirto on jo tehty siirto on tapahtunut. Tässä on luottamuksellisia asiakirjoja johtajan turvallisuusasioista, kuka pitää puheenvuoroa. Ja, ich habe nochmal Nachfrage, weil wir uns vor der Sitzung... Vielä yksi kysymys, koska emme nähneet ennen kokousta. Kustannusten jako. Täällä sanotaan miljoona lisämenoja liittyen töihin, jotka on tehty normaalien työaikojen ulkopuolella. Voisi joku hieman selventää, mitä tämä tarkoittaa? No, minäkin olen esittänyt tämän saman kysymyksen. Vastaus kuului, että osittain täytyy... Niin, no ehkä sieltä pääosaston edustaja voisi selittää tämän asian. Monsieur Elio Carosa. Elio Carosa le, le 1 million qui est... Tämä miljoona, joka on tähän suunnattu, liittyy siihen, että työt halutaan tehdä aika pian. Sisäänkäyntien kohdalla on työskenteltävä öisin ja viikonloppuina ja lomien aikana, jouluna esimerkiksi. Eli ei silloin, kun täällä on työaika. Tämä merkitsee lisää palkkaa työntekijöille, näille rakennustyömiehille – se liittyy Belgian työehtoihin. Niin Kysyimme, eikö tätä olisi voitu tehdä elokuussa, kun täällä ei ole ketään, mutta silloin sanottiin, että se ei ole mahdollista. Donc les travaux ne peuvent pas se faire en août parce niin elokuussa se ei onnistu, koska olemme nyt vielä tarjouspyyntömenettelyssä. menettelyssä Sopimussa allekirjoitetaan elokuun alussa. Sitten on tutustuttava tähän projektiin ja mm, sitten tässä on näitä turvallisuuselementtejä, joiden valmistamiseen menee 8-12 viikkoa, joten töihin päästään syyskuussa tai, ensi vuoden, tai syksyllä tai ensi vuoden alussa. Äh, Ehdottaisin seuraavaa. Rova Hoffman on tässä aivan oikeasta. Jos työkustannukset ovat 6 miljoonaa, johon liittyy materiaalisen niin tämä 1 miljoona vaikuttaa aika suurelta summalta, niin ehdottaisin, että kyseenalaistamme tämän yhden miljoonan budjettivaliokunnassa. Minä olen sanonut tämän jo aikaisemminkin, koska normaalit työkustannukset eivät ole näin korkeat, koska tämä lisä olisi lähes 40 prosenttia, ja tätä minä en ymmärrä, ja siksi minä ehdottaisin, että me budjettivaliokuntana ehdottaisimme, että käytävillä työt tehdään normaalina työaikoina, ja että nämä sitten lisäkustannukset minimoidaan, että työ tehtäisiin suurimmaksi osaksi normaalina työaikoina. Vaikka te poistatte päätänne, niin kyllä me tämmöisen päätöksen teette. En tiedä, vastustavatko kollegat tätä. Ainakin tätä miljoonaa pitäisi nyt hieman pienentää. Voilà un, euh, un amendement dans la délibération. Nous pourrons euh, en effet ainsi. No, voimme toki vielä tätä korostaa keskustelussa ja sanoa, että kaikkiin toimiin ryhdytään, jotta voidaan pienentää tämän sopimuksen hintaa. Debre ja Gressle sitten. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä viimeisestä kohdasta vielä eli näistä lisäyksistä, kun Belgiassa tehdään työtä ja kyseessä on Belgian rekisteröidyt yritykset, niihin sovelletaan työehtosopimuksia Belgiassa työ on yleensä laadukasta. Jos meidän pitää tehdä työtä yöllä lauantaina viikonloppuna, niin silloin sopimusten mukaan on tietyt tasot. Tietenkin jos työskennellään albana, albanialaisten tai muiden lähetetyn työntekijöiden kanssa, niin sitten tämä tulee halvemmaksi, mutta jos halutaan snd sitoumuksia noudattaa ja e, todella pitää kiinni näistä työehtosopimuksista, niin, so, niin, niin kyllä olisin aika maltillinen näissä ehdotuksissa tämä lain tiedoksi. Sitten toinen asia. Sain tältä tällaisen mietinnän, tai muistan, että onko tämä totta. Meillä pitäisi kertoa siitä, että pitäisi sulkea nämä kaksi tärkeintä sisäänkäyntiä samanaikaisesti. 7.9.8. 7. elokuuta 8. tammikuuta. Yhtäaikaisesti siis sulkea nämä kaksi tärkeintä sisäänkäyntiä Virtsin ja Veilin sisäänkään 7. joulukuuta 8. tammikuuta. Onko tässä jonkinlainen tekninen lomautus meillä vai mi- oletteko erehtyneet vai mitä tässä oikein tapahtuu? Merci. L'ampleur des travaux prévoit que pendant les travaux, Tässä töiden aikana kyseinen sisääntulo on suljettu. Tämä nyt on yleisesti ottaen me olemme pyrkineet toimimaan siten, että parlamentaarinen työ ei häirinny, sillä mikäli sisääntulo on suljettu, niin tämä hankaloittaa työskentelyä, niin me olemme toimineet siten, että työt alkavat Strasbourgin maanantaina öö, aina lomalta paluu viikkoon tammikuussa. Ja tämä on se välinen aika, mutta 7. joulukuuta, 8. tammikuuta on tämä aika. No, me asiaa harkitsimme, mutta me todellakin pyrimme siihen, että parlamentaarinen työ ei häirinny. Ja 11. joulukuuta on Strasbourgin istunto. Ja tämän jälkeen loma ja sen jälkeen vihreä viikko. Nämä kolme viikkoa, neljä viikkoa, kun ovet suljetaan samanaikaisesti, niin tämä suo mahdollisuuden sille, että töiden kesto ei kestä kahdeksaa kuukautta, vaan kuusi kuukautta. Ja me valitsimme silloin, kun parlamentaarinen työ on Strasbourgissa tai kun ollaan lomilla de fonctionnaires On täällä kuitenkin virkamiehiä, jotka <laughs> ovat töissä, eivät kaikki ole pois täältä kyllä. He tulevat, miten he tulevat? Helikopterilla vai tikapyttä pitkin? Minä unohdin, että nyt ryhdytään tarvittaviin toimiin. Parlamentaarinen työ on taattu. Kaikki palvelut ovat taattuja näinä aikoina. Kenties näitte jo sisääntuloissa kylttejä, joissa ilmoitetaan tulevista töistä, jotka alkavat, syyskuussa, jotka alkavat syyskuussa saadaan seikkaperäinen selonteko tästä henkilöstölle jäsenille, jotta parlamentaarinen työ jatkuu ilman merkittäviä haittoja myös mainitsemanani aikana. Teppo Köö immeubles soient accessibles. Madame Grassler. On on aika omituista, että kesällä, jos on neljä viisi viikkoa oikein tapahdu mitään, niin ei voida tehdä töitä. Selittäkää tämä nyt vielä, miksi kilpailutusta ei tehty näin. En minä tule hyväksymään tätä siirtoa. ai se siirto on jo tehty. No, tämä täytyy nyt sitten lainsäädännöllisestä näkökulmastakin vielä selittää, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. En minä hyväksy tällaista rahan käyttöä. Minä haluan tietää, että mitä te teette, jotta kustannuksia saadaan vähennettyä, koska tämä yksi miljoona, niin koska eihän tällä ehdotuksella nyt mitään tee. Se voi heittää roskiksi. Anteeksi nyt vaan Monika. Sinun. Niin, me olemme hyväksyneet siirron 7 miljoonan suuruiseen. Tämä on päätös. Äh, ja tässä ei siis pyydetä mitään lisämäärärahoja. Minä olen Rova Hoffmanin kanssa samaa mieltä. koska uskon, että me voimme pienentää näitä miljoonan kustannuksia. Niitä ei voida poistaa, mutta haluaisin vielä lisätä. Alun perin hissit piti korjata elokuun aikana, mutta nyt niitä korjataan juuri sinä aikana, kun kaikki tarvitsevat näitä hissejä. Eh, olen Ingen kanssa samaa mieltä. Kyllä varmasti hissit olisi voitu korota myös elokuussa, mutta nyt ö, eh, nämä henkilöt ovat lomalla elokuussa ja niin mekin. Eli kyllä tässä nyt hallintanäkökulmasta varmasti voisi tehdä parannuksia. Eli pyyntöni, ja tämä täytyisi myös kirjata pöytäkirjaan, että miljoonan lisäkustannuksia täytyisi pyrkiä pienentämään minimiin. Ja kun me olemme Strasbourgissa, niin silloin esimerkiksi ei tarvitse tehdä yöllä töitä, koska silloin voidaan töitä tehdä molemmissa sisääntuloauloissa. Eli että tässä nyt koko töitä tehtäisiin viikonloppuna. Ymmärsimme hyvin, tässä tulee vähentää varoja. Minä lähetän kirjeen pääsihteerille sen ohella, mitä esittelijä Toivo, joka esitteli talousarvion, niin minä tulen välittämään viestin, että näitä kustannuksia tulee vähentää mahdollisimman paljon. Hoffman pysyi puheenvuoron. Tämä sujet passionnant. Olen Rova Holmeierin kanssa samaa mieltä. Se, mitä herra Depré sanoi, tässä ei kyseenalaisteta tätä äh, yhtä miljoonaa, koska tässä on kysymys yhdestä kahdeksasta osasta kokonaiskustannuksia ja tämä on aika suuri summa. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, että sopimuksia kyseenalaistetaan, mutta tässä on kysymys siitä, niin kuin Rova Gressle sanoi, miten määrärahoja käytetään ja onko niitä käytetty parhaalla mahdollisella tavalla. Je pense pas qu'on règle cette question aujourd'hui. Nous allons suivre ça. Mais, mais käsittele tätä enää nyt. Gressel esitti kysymyksiä, johon ei vastattu. Karsa vastaatteko Gresslen havaintoon. Sen jälkeen äänestämme. Onko tässä toimittu huonosti? No minun olisi vaikea vastata. Miksi tätä ehdotusta ei tehty niin, että työt olisi voitu tehty elokuvan? Olette vain oikeassa. Yhdessä DG Inlon turvallisuus- ja inlapaosastojen kanssa on käytetty näitä varanhoitossäännöksen välineitä, jotka mahdollistavat kiireellisyyden ja kuitenkin on pidettävä kiinni määräajoista, jotka ovat varanhoitosäännöksessä asetuksessa. Nämä eivät ole mitään pikkutöitä, nämä ovat merkittäviä töitä, jotka on tehtävä. Ja uskon, että edustaja Holmeyer hyvin selitti tämän asian meidän on pidettävä instituutiomme avoimessa, avoimena, läpinäkyvänä ja se edellyttää monimutkaista menettelyä. Jo joitakin kuukausia me olemme tehneet kaikkemme tämän eteen. Eilen tai toisessa päivänä infrastruktuuripääosasto sai tarjoukset kolmelta yritykseltä. Nyt on kaikki kyllä tehty, jotta tämän kuukauden loppuun mennessä sopimusta allekirjoitetaan yhden yrityksen kanssa näistä kolmesta? Me olemme nyt sääntöjen alaisia, joskus olemme omien sääntöjemme uhreja. Tämä on teknokratian, byrokratian uhka. Me pyrimme siihen, että tämä maksaa mahdollisimman vähän. Tämä täsmennetään. Meillä tulkit lähtevät kolmen minuutin kuluttua. Kuka puolta tätä ehdotusta? Mm, eli sähköinen sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Pyttää klu. Kaksikymmentä kaksi puolesta, yksi vastaan, neljä tyhjää. Ja viimeinen asia Holmeier liittyen ulkosuudenhallintoon Taimaassa. In Thailand soll es eine Veränderung geben. Taimaassa tehdään muutos seuraavista syistä. Henkilöstä on vähennetty Taimaassa. Siellä on 30 prosenttia vähemmän henkilöstöä. Samanaikaisesti rakennus on vanhentunut, sitä on käytetty 26 vuotta. Omistaja ei ole ö, tehnyt korjauksia, hän haluaisi purkaa rakennuksen. Lisäksi ö, turvallisuusriskit ovat lisääntyneet rakennuksen läheisyydessä ja tässä haluaisin tehdä yhteistyötä ja vuokrata uusi rakennus. Tämä rakennus Athen Tower on rakennettu vuonna 2008. Siitä vuokrattaisiin kaksi kerrosta 34, 9 ja 10 kerros. Verrattuna vanhaan rakennukseen, niin nämä rakennukset on liitetty toisiinsa rappusilla, joten tässä ei tarvitse mennä ulos ennen kuin voi tavata toisen. Ja sitten myös vessa tulee olemaan näissä kerroksissa toisin kuin vanhassa rakennuksessa. On aika vaikea mennä ensin ulos rakennuksesta toiseen rakennukseen ennen kuin pääsee vessaan. Eli tämä myönnytys nyt sallittakoon. Tässä nyt varmasti jo näiden sekojen kautta havaitsee, että vanha rakennuksen on nyt ollut täysin optimaalinen. Siellä on 50 kuusi työntekijää. Tässä pidetään myös komission puitteista kiinni, mitä maksimineliöihin tulee per työntekijä. Sitten minä otan tässä nyt kokonaiskustannukset esille 15 vuodelle, eli vuokra 15 eli lähes 14,4 miljoonaa euroa. Sitten muutoskustannukset kolmelle vuodelle noin 4 miljoonaa ja sitten nämä ennakkorahoitetaan sitten vesi, sähkö noin 2,8 miljoonaa. Yritystä miljoonaa 281 000. Eli tässä on myös analysoitu näitä neljöitä ja sitten vuokra. Ei ole tässä uudessa rakennuksessa sen kalliimpi kuin vanhassakaan, eli kaiken kaikkiaan kuitenkin tämä uusi rakennus on paljon paremmin. Eko maksaa 95 prosenttia kustannuksista 4,7 ja rapiat miljoonaa, eli kaiken kaikkiaan kaikkiaan tämä on aika järkevä suunnitelma, sanoisin. Avis favorable, y a-t-il des questions Je n'en vois pas. Puoletaanko tätä, onko kysymyksiä? Äänestetään. Scrutin électronique. Sähköinen äänestys. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. 3 voix contre, une. 23 puolesta. Kaksi vastaan yksi tyhjää. Päätämme kokouksen. Kiitän tehdystä työstä tämän vuoden aikana. Toivotan teille oikein hyvää lomaa, mikäli piditte tästä kuluneesta vuodesta. Tulette pitämään uudesta vuodesta. Kiitämme myös tulkkeja. Kiitämme heitä että että jäävät tänne vielä hetkeksi, että voidaan tämä Sisilian matka käsitellä. quelle je ne demande pas le texte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

it, it compromise. I was saying earlier when you were talking that it compromises our position and frankly the value of meeting everybody at the same time um, restricts hugely what we would achieve from it. So I support your view. Peut-être pouvons-nous faire une différence entre les autorités italiennes et les acteurs qui dépendent du Parlement européen